Uh, dear colleagues, uh, gentlemen, thank you for coming. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia teille kahdelle, että tulitte tänne. Yhdessä vetään jo kolme. Ehkä odotellaan pari-kolme minuuttia. Että aloitetaan sitten viiden jäsenen voimin. Our first topic will be uh, exchange. Ensimmäinen aihe on näkemysten vaihto. Aloitetaan muutaman minuutin kuluttua. Uh, I will welcome the representatives of the energy community. Uh, dear colleagues, uh, uh, ten minutes, ten minutes out. We were waiting for Jaromir and with... Hyvät kollegat, kun Jaromir on paikalla, voidaan aloittaa ihan hyvin. Hyvät ystävät, Itren prioriteetit vuonna 2000, vuoden 2018 budjetista näkemysten vaihto budjettivaliokunnan esittelijän kanssa kollegamme on täällä paikalla. Siegfried Murisson on täällä joukossamme. Hän on esittelijänä asiassa. Kiitoksia siitä, että tuitte paikalle. Kiitos hyvä kollega, tämä on oikein tärkeä meille. Ja haluaisimme aloittaa teistä pääpuhujana. Haluan korostaa myös sitä, mikä tärkeä tämä budjetti on, kun ITREn politiikan aloihin kuuluvia prioriteetteja täytäntöön pannaan. Muistuta myös siitä, että komission on tarkoitus esitellä vuoden 2018 talousarvioluonnos toukokuun loppuun mennessä, eli yhden kuukauden sisään. Koska tuon luonnoksen julkaisun ja budjettiäänestyksen välillä on niin lyhyt aika, äänestys on 26. Niin budjettivaliokunta äänestää tästä asiasta ja ITRE voisi esittää näkemyksensä mandaatiksi budjettitrilogiksi kirjemuodossa. Sillä näin voisimme saada esimerkiksi lausunnon kompromisseinen aikaiseksi. Eli Tämän hetkisten keskusteluiden pohjalta ja Siegfried Morisanin kertomuksen pohjalta, kommenttien pohjalta lähettäisin kirjeen budjettivaliokunnalle. Budjettikohtia koskeva äänestys ITRESSä on tarkoitus käydä 11.6. ja äänestys päätöslauselmasta 25.9. Eli päätöslauselmassa voisimme ottaa huomioon itre näkemykset. Ja me pyydämme jäseniä esittämään ajatuksensa pilottihankkeista ja valmistelevista toimista lähettämällä nämä ITRE-sihteeristölle kolmen päivän sisään. Valitettavasti aika ei ole paljon. Teiltä pyydetään ajatuksia siis pilottihankkeista ja valmistelevista toimista vuodelle 2018. 27.4. on määräaika. Budjettivaliokunnan kollega, jos voisitte aloittaa tämän keskustelun, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, kiitoksia kutsusta. Kiitos siitä, että sain tulla teille tänään puhumaan painopistealueesta Euroopan unionin ensi vuoden talousarviolla. Niin kuin tiedätte, maaliskuussa täysistunto hyväksyi minun mietintöni talousarvion suuntaviivoiksi ensi vuodelle. Ja näissä puitteissa sitten Euroopan parlamentti asettaa ne poliittiset painopisteet, joita se pitää tärkeimpänä unionin talousarviossa ensi vuonna. Niin kuin äh, puheenjohtaja sanoittekin, seuraava vaihe on sitten komission heiniä, eli komissio toukokuun lopulla esittelee alustavan talousarvioesityksensä ja tältä pohjalta neuvottelut käynnistyvät todella. Ensin voisin esitellä teille ne poliittiset painopistealueet, jotka löytyvät mietinnöstämmekin, joka täysistunnossa hyvin suurella enemmistöllä hyväksyttiin. Mutta ennen kaikkea haluan kuulla teidän kantojanne. Haluan kuulla teiltä siitä, mitä pidätte kaikkein tärkeimpänä, mitä meidän täytyy painottaa neuvostolle ja komissiolle, mitä aloja pidämme kaikkein tärkeimpinä äh, rahoituksen kohteina tulevina kuukausina. Kaksi suurta poliittista painopistealuetta, ensinnäkin kasvu ja työllisyys ja toiseksi kansalaisten turvallisuus minä katson, että tätä Euroopan kansalaiset odottavat Euroopalta työpaikkoja ja turvallisuutta, turvallisuutta kansalaisille. Tästä ensimmäisestä painopistealueesta kasvu ja työllisyys. Tällä valiokunnalla on aivan keskeinen roolinsa siinä, miten saadaan aikaan työpaikkoja ja kasvua ja miten EU-talousarviota tulisi tässä soveltaa. Mielestäni taloutta on vahvistettava, tehtävä siitä kilpailukykyisempi. Tätä varten tarvitaan innovaatioita, tutkimusta, tutkimusinfrastruktuuria. Nämä ovat aivan avainelementtejä ja näillä aloillahan teidän valiokuntanne on vastaava valiokunta. Eli puheenjohtaja haluaisin, että vahvistettaisiin Horisontti 2020, Verkkojen Eurooppa-hanketta, Kosmea, Erasmusta ja tietenkin nuoriso työllisyysaloitetta, koska Euroopan nuoret tarvitsevat meitä rinnalleen. Eli nämä mainitsemani hankkeet. Niitä tulee vahvistaa ja horisontti 2020 näistä ensin. Tiedämme, että hankkeiden hyväksymisaste tällä rahoituskaudella on huomattavasti alhaisempi kuin edellisellä rahoituskaudella. Nyt se on 13 prosenttia tämän monivuotisen rahoituskehyksen kahtena ensimmäisenä vuotena siis se oli 13 prosenttia. Eli me rahoitimme vain 13 prosenttia niistä hyvistä tutkimushankkeista, jotka rahoitusta hakivat. Edellisellä rahoituskaudella se oli 19 prosenttia. Eli numerot ovat laskeneet kahdesta syystä. Ensinnäkin hankkeita on yhä enemmän, monet ovat erittäin hyviä. Ja sitten toinen syy on se, että horisontti 2020 meillä on rajalliset määrärahat ja tämä tietenkin vaikuttaa tai liittyy esiriin ja sen rahoitukseen. Kun puhutaan näistä hyvistä tutkimushankkeista, jotka tarvitsevat rahoitusta, emmehän me voi, mehän tiedämme, että, että mm, kun hankkeita, jotka hakemuksia esittävät, on, on paljon, ne ovat myös laadukkaita hankkeita, niin meidän täytyisi todella vahvistaa Horisontti 2020 rahoitusta kerta kaikkiaan. Esir, hän äh, johti Horisontti 2020 leikkauksiin. Minä olin kyllä Esirin kannattaja alusta alkaen, jotta äh, rahoitusta saatiin eri hankkeille, mutta tämähän aiheutti sitten ne leikkaukset horisontti 2020 monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 puitteissa ja horisontti 2020 saa 200 miljoonaa äh, euroa lisää, kun tämä uudelleen tarkastelu rahoituskehyksen suhteen toteutuu. Ensi vuonna haluaisin myös lisätä rahoitusta erityisesti perustutkimusohjelmille, kuten Marie Curie-ohjelma ja Euroopan tutkimusneuvosto. Joten niin kuin totesin, innovaatiot ja tutkimus ovat hyvin tärkeä painopistealueinfrastruktuuri infrastruktuuri näille samoin, koska se tekee hankkeistamme kilpailukykyisempiä, eh, niin että ne voivat eh, houkutella rahoitusta. Kosme on tärkeä, samoin Verkkojen Eurooppa-hanke, Kosme, koska PK-yritykset ovat niin tärkeitä, samoin nuorisotyöttömyys tai työllisyysaloite ja tietenkin Erasmus. Hyvin paljon riippuu tietenkin nyt monimuotoisen rahoituskehyksen uudistamisesta. Me täällä parlamentissa olemme oman osamme tehneet ja kollegat tiedoksi teille, että me kun olemme oman osamme tehneet, niin nyt tämä asia on neuvoston käsittelyssä. Sen piti olla yleisten asianneuvoston esityslistalla itse asiassa tänä aamuna, mutta puheenjohtaja yhdistynyt kuningaskunta on vaatinut sen poistamista yleisten neuvoston esityslistalta tänään. He eivät halua monivuotisen rahoituskehyksen uudistamisen hyväksymistä ennen yhdistyneen kuningaskunnan vaaleja. No tällä nyt ei suoranaisesti ole meihin vaikutusta, mutta vaikutuksia kyllä syntyy, jos monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelua ei hyväksytä, koska tämä uudelleen tarkastelu mahdollistaa sen, että esimerkiksi Horisontti 2020 saa lisää 200 miljoonaa euroa, verkkojen Eurooppa 300 miljoonaa, Erasmus 100 miljoonaa, miljoonaa lisää ja Kosme 100 miljoonaa lisää sekin. Eli toden totta suoraa Suoranaisesti nämä eivät vaarannu nämä rahoitukset hankkeille, vaikka viivästystä tulisikin muutama kuukausi, mutta monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelu täytyy kuitenkin saada hyväksyttyä jossain vaiheessa, muuten kaikki tämä vaarantuu. Esiristä, Esir kakkosesta. Kun Esir kakkosta ehdotettiin, ehdotettiin, että verkkojen Eurooppa-hankkeesta siirrettävät varat. Ja sitten Esir kakkosen yhteisesittelijät eivät ehdottaneet Euro- verkkojen Eurooppa kauppaa hankkeelle lisäleikkauksia, kun Esir 2 luotiin, mutta he katsoivat, että Esir 2 on saatava yksinomaan tuoretta rahaa. Tämä on myös minun kantani. Eli neuvotteluissa talo, ensi vuoden talousarviosta me puolustamme kantaa, jota pidämme ehdottomasti myös ITREn valiokunnan edun mukaisena, että verkkojen Eurooppa-rahoitusvälinettä välineeseen ei saa esir kahden luominen vaikuttaa erityisesti ITRE-valiokuntaa koskien sitten Viime vuoden talousarviossahan budjettimenettelyssä neuvosto ehdotti tiettyjen hallinnollisten kulujen leikkaamista virastojen osalta liittyen yhteisyrityksiin ja horisontti 2020. Me parlamentissa estimme tämän, tämän komission taholle. Tämä on kantani edelleen. Me emme hyväksy sitä, että virastojen, erillisvirastojen, yhteisöyritysten, jotka horisontti 2020 piirissä työtä tekevät, hallinnollisia budjetteja leikattaisiin. Sitten on vielä yksi virasto, nimittäin energiaunioni, yhteistyötä käsittelevä sellainen, joka pyysi lisähenkilöstöä 30 lisävirkaa, koska sen tehtäväkenttä on laajentunut. Sillä on uusia tehtäviä, jotka liittyvät äh, uuteen kaasu, äh, turvallisuus äh, tai huoltovarmuus sekä turvallisuuskysymykseen pyysivät 15,8 miljoonaa euroa verrattuna tämän vuoden kolmen, reilun 13 miljoonaa euroa. Minun mielestäni tämä on järkevää, koska todella viraston on tullut lisää tehtäviä. Mutta puheenjohtaja, haluaisin mielelläni kuulla teidän valiokuntanne mielipiteenä asiassa. Eli tulisiko meidän lisätä energiaunionin yhteistyöviraston talousarviota? Tämä jos tämä mainittaisiin kirjeessä, jonka te budjettivaliokunnalle kirjoitatte ITRE-valiokunnan nimissä puheenjohtaja, niin se olisi kyllä hyödyllistä meidän tietää. Eli pidättekö tämän viraston äh, lisärahoitustarvetta äh, perusteltuna? Meidän mielestämme tämä äh, vaikuttaa ihan järkevältä, mutta te tunnette asian meitä paremmin. Sitten lopuksi vielä puheenjohtaja, pilottihankkeet. Kollegat, Niin kuin tiedätte, pilottihankkeella on oma talousarviokohtansa samoin valmistelevilla toimilla ja me toimimme seuraavalla tavalla. Me ehdotamme pakettia, pilottihankepakettia, joiden rahoittamista ehdotamme. Nämä ehdotukset tulevat eri parlamenttiryhmiltä, eli tässä toteutuu tasapaino. Toimimme ihan niin kuin viime vuonnakin, eli voimme rahoittaa vain sellaisia pilottihankkeita, joista ehdotukset on lähetetty komissiolle ennakkoarviointia varten ja jotka ovat saaneet vihreää valoa tai pikemminkin A- tai B-luokituksen komissiolta. Ne, jotka ovat saaneet C-luokituksen tai huonomman kuin C-luokituksen komissiolta, siis pilottihankkeet, joita komissio ei pidä hyvänä, niitä ei tähän rahoitus, ehdottamamme rahoituspakettiin voida ottaa mukaan. Mutta ne, jotka ovat saaneet A-arvion komissiolta, ää, niillä on hyvät mahdollisuudet tähän. Ja lähetän komissiolle tämän luettelomme ennakkoarviota varten, joten kollegat, määräaika on 3. toukokuuta, eli kaikki pilottihankkeet tai valmistelevat toimet, joita teillä saattaisi olla takataskussanne, täytyy toimittaa 3. toukokuuta mennessä komissiolle ja puheenjohtaja taisi ilmoittaa, että ne täytyy tätä ennen lähettää ITRE sihteeristölle 27. huhtikuuta. Näin olin kuulevinani puheenjohtajalta, mutta hän tietää eniten. Mutta viimeinen päivä määrää komissiolle on kolmas viidettä. Nimittäin meidän täytyy budjettivaliokunnassa sitten tietää, ovatko ne hyviä vai eivät ja saadaanko ne tuohon lopulliseen pakettiin mukaan vai ei. Haluaisin mukaan mahdollisimman monta ja mahdollisimman hyvää ITRE-valiokunnan ehdotusta. Elämäni on tietenkin vaikeampaa, mitä enemmän näitä ehdotuksia on, mutta haluan, että me ehdotamme hyviä pilottihankkeita ja on hyvä, jos meillä on laaja joukko joista valita. Vaikka tämä tosiaan vaikeuttaakin elämääni, koska joudun näin karsimaan pois hyviäkin hankkeita, niin toimittakaa minulle ihmeessä tiedot kaikista hyvänä pitämistänne pilottihankkeista. Puheenjohtaja, näin yhteistyömme nyt käynnistyy. Minä olen tosiaan ensi vuoden budjetin yleisesittelijä ja on erittäin tärkeää, että sen jälkeen kun komissiolta tulee alustava talousarvioesitys toukokuun lopulla ja saamme numerotietoja, niin tämänkin jälkeen meidän on ehdottomasti pidettävä yhteyksiä yllä meidän vuoropuhelumme jatkuu, koska teidän painopistealueenne ovat myös minun painopistealueitani, nimittäin tutkimus, kehitys, infrastruktuurit, eli minun oveni on aina avoinna ja haluan, että oli täällä tänään käynnistää vuoropuhelun. Kiitos paljon. Kiitoksia myös meidän puolestamme. Tämä on erittäin tärkeää, kun puhutaan vuoden 2018 budjetista. Kaiken tärkein osa tätä keskustelua on se kirja, jonka lähetän budjettivaliokunnalle ja tietysti äänestämme asiasta sitten heinäkuussa ennen päätöslauselmaamme. Mutta ennen meillä on tämän päivänä keskustelumme ja ajatuksia pilottihankkeista ja valmistelemista toimista budjettivaliokunnan kollegamme toisti tämän, niin tämä kaltaiset ehdotukset sitten täytyy lähettää sihteeristölle 27. päivä mennessä. Kiitoksia kovasti kollega. Koska mm, olen tästä asiasta vastuussa ITRE-valiokunnan nimissä. Otan esille seitsemän kohtaa. Valitan, että en voi lyhyemmin puhua. Ensimmäinen niistä on hyvin lyhyt. Olemme tietoisia niistä rahoituksellisista rajoituksista. Varoja täytyy käyttää tehokkaasti. Senhän me tiedämme varsin hyvin. Toiseksi. Kiitoksia kovasti siitä, että olette keskittynyt kilpailuun ja kasvuun. Kolmanneksi koska olemme vastuussa reaalitaloudesta, maataloudesta tietysti, siis reaalitaloutta käsittelemme valiokunnassamme. Siitä syystä on tärkeää pitäytyä tämänhetkisissä lupauksissa ja sitoumuksissa – Tämä on tärkeää siitä syystä, että olemassa oleva reaalitalous ei hyväksy sitä, jos me tukeamme muutamme. Neljänneksi on tärkeää välttää leikkauksia olemassa olevissa hankkeissa. Viides kohta on pidempi, koska määrittelitte lähestymistapanne budjettikysymyksiin Yleisesti ottaen olet aivan oikeassa, turvallisuus on tärkein, mutta ulkoinen turvallisuus ja tässä suhteessa meillä on tiettyjä velvoitteita. Esimerkiksi energian toimitusvarmuus on myös meidän vastuullamme. Esimerkiksi verkkojen Euroopan väline on tässä suhteessa tärkeä ja meidän yhteistyömme energiayhteisön kanssa – sehän nyt ei ole niin kuitenkaan tärkeä meidän valiokuntamme. Sisäinen turvallisuus, terrorismitorjunta, torjunta, merkitsee tietoverkkoturvallisuutta. Tärkein on tietysti sosiaaliturva, jos puhutaan siis ulkoisesta, sisäisestä ja yhteiskunnallisesta turvallisuudesta. Me olemme täysin vastuussa tästä, koska työllisyysvaliokunta, joka on meille hyvin tärkeä, voisi toimia aktiivisesti, jos luomme hyvän ympäristön pk-yrityksille, teollisuudelle ja elinkeinoelämälle edullista energiaa ja niin edelleen. Tämä on siis tärkein kohta. Innovointi, tutkimus. Olemme tietysti täysin vastuussa kaikista näistä kysymyksistä. Olemme myös suunnanneet rahaa esirin. Tiedämme, että innovointi- ja tutkimustapauksissa kyse ei ole yhden, kahden tai kolmen vuoden tuloksista, vaan pitkän aikavälin lopputuloksista ja vaikutuksesta. Ja on hyvin vaikea sanoa, että haluaisimme tällaisen vaikutuksen päättyvän taloudellamme 50 vuoden kuluttua. Eli älkää lakkauttako meidän hankkeitamme. Meidän tulisi vastustaa niitä. Marie Curie, Skrodowska-hankkeet esimerkiksi. Tämä on äärimmäisen tärkeää nuorille sukupolvelle. Olemme saaneet aina esimerkkejä menneisyydestä silloin, kun on, lakkautimme rahoituksen puoleksi vuodeksi. Sen oli kovin näkyvää. ei antanut hyvää esimerkkiä varsinkaan nuorelle sukupolvelle. Eli me olemme vastuussa siitä. Luonnollisesti olemme myös vastuussa digitaalisesta ja energiaunionista. Se merkitsee siis verkkojen Eurooppa-välinettä, koko infrastruktuuria, televiestintäinfrastruktuuri, rahoitamista jatkuvasti. Euroopan komissio valmistelee erityisohjelman teollisuusalueita varten niiden muuttamiseksi. Kysymys on myös työpaikkojen luonnesta. Eli yhteiskunnasta näkökulmasta katsoen teollisuus on erittäin tärkeä. Ja todennäköisesti ensi vuonna ehdotetaan, että Tälle hankkeelle annetaan erityisrahoitusta. Emme tiedä vielä tarkalleen, miten se toimii. Mutta siis meidän näkökulmastamme katsoen asia olisi hyvin tärkeä. Hyvin nopeasti kohtaan kuusi. Mainitsitte myös EASO-tapaiset viraston ja rahoitusmahdollisuuden puhdas energiapaketin pohjalta on hyvin tärkeää saada tämänkaltaiselle virastolle kohtuullinen rahoitus. Olemme vastuussa ainakin kahdeksasta yhdeksään virastoa Euroopan unionista. Siirtyminen yhdeltä alueelta toiselle ei saa vahingoittaa olemassa olevia hankkeita. Sekin on hyvin tärkeää. Mehän keskustelimme asiasta ja mainitsittekin tämän. Ja lopuksi ITRE-valiokunta on samalla kannalla EU-budjetissa ja odottelemme hedelmällistä yhteistyötä budjettivaliokunnan kanssa. Toivottavasti saamme aikaiseksi oikein hyvän yhteistyön. Mutta kun olemme tietoisia näistä eri rajoitteista, niin haluamme saada aikaiseksi pysyvän jatkuvan rahoituksen kaikkeen, joka liittyy yhteiskunnalliseen turvallisuuteen, eli työpaikkoihin, elinkeinoelämään, pk-yrityksiin ja niin edelleen. Kiitoksia siis, hyvä kollega. Nämä ovat yleisluontoisia kommentteja. ITRE-valiokunnassa olemme myös käyneet sisäisiä keskustelua tästä asiasta. Hyvät kollegat, nyt on aika lisäkeskustelulle näistä aiheista. Olkaa hyvä, käyttäkää puheenvuoro, jos näin haluatte tehdä. Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. ja kiitoksia myös esittelijälle puheenvuorosta. Kiitoksia siitä arvokkaasta tiedosta, jota meille annoitte, koska tällä tavalla saamme käsityksen niistä haasteista, joita meillä on edessämme vuonna 2017. Nythän, on, nythän ollaan ää, jo huhtikuussa, mutta helmikuun lopussa valtiovarainministerit hyväksyivät suositukset EUn talousarvioksi vuodelle 2018 ja tuolloin ilmoittivat, että aikoisivat tuonakin vuonna, kuten tänäkin vuonna, keskittyä muun muassa maahanmuuttoon, turvallisuuteen ja siihen, että tuetaan jäsenvaltioiden talouksia. Esittelijä keskusteli myös tästä asiasta. Niin ikään puheenjohtaja mainitsi nämä haasteet. <clears throat> Ja olen iloinen voidessani, voidessani nähdä, että vaikka tietyissä jäsenvaltioissa on taloudellisia rajoitteita, eu sitoumukset ja maksut, tai ainakin niiden sanotaan olevan hallinnassa, ja että ne perustuvat todellisiin tarpeisiin. Olen vakuuttunut siitä, että ITREN jäsenet olisivat yhtä mieltä siitä, että kun puhutaan vuoden 2018 talousarviosta, niin meidän tulisi tarjota sen tason rahoitusta, että voisimme tukea tehokkaasti innovaatioita, siis teollista innovaatiota, samoin kuin pk-yritysten kehittymistä. Tämä palvelee taloutta ylipäänsä edistää uusien työpaikkojen luomista ja palvelee myös muita niitä tavoitteita, joita ensi vuoden talousarviolle on asetettu. On tärkeää, että jatketaan nykyisillä rahoituksen tasoilla tai jopa korotetaan rahoitusta huolimatta Euroopan unionin ongelmista. Se on erittäin tärkeää. Meidän tulisi varmistaa ennen kaikkea se, että talous pysyy oikeilla raiteilla, ja tämän täytyy tapahtua kestävällä tavalla. Mielestäni tämä on toteutettavissa oleva tavoite, kun otetaan huomioon, kun nyt tarkastellaan tämänhetkisen talousarvion linjauksia. Olen aivan varma siitä, että meidän valiokuntamme yhdessä muiden valiokuntien kanssa pystyy sopimaan erilaisista tavoitteista parlamentin ja neuvoston kesken myöskin saadaan aikaan mm, yhteisymmärrys. Za, za uwagi. To, to są również sugestie. Kiitoksia kovasti. Se, mitä totesitte, käy myös suositukseksi minulle puheenjohtajana, kun teen tätä työtä. Kiitoksia kovasti. Haluan kiittää teitä tästä hyvästä esityksestä ja myös avoimesta dialogista. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että keskitytte työpaikkoihin, kasvuun ja nuoriin ihmisiin ja kehityksen edistämiseen. Meidän täytyy investoida kaikkiin tuotantoketjun elementteihin. Ja erityisesti meidän täytyy olla huolissamme tulevaisuuden työpaikoista ja kasvusta. Mitä tulee Asaan, totta kai me vastaamme, mutta Asalla on tällä hetkellä yhä enemmän ja enemmän vastuualueita. Se tarvitsee enemmän resursseja, enemmän henkilöstöä niin, että se voi kantaa vastuunsa tehokkaalla tavalla. Ja erityisesti olen iloinen siitä, että korostatte, kuinka tärkeää on investoida teolliseen kehitykseen. Muistuttaisin vielä vuoden 2020 Erasmus-ohjelmasta. Jos minun maani lähtee niin kutsutun kovan Brexitin tielle, niin me emme voi osallistua kansainväliseen tiede- yhteistyöhön. Se on kuitenkin ollut erittäin tärkeää, kun ajatellaan vaikkapa avaruusteollisuutta, ajoneuvoteollisuutta ja syöpätutkimusta muun muassa, joten olen hyvin tyytyväinen tähän vuoropuheluun. Kiitos. Thank you very much for your Kiitoksia näistä kommenteista. Teresa. Ja seuraavana Kohitsek, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Investičních akcích, eh, kde je v rámci Connecting Europe. Haluaisin esittää muutaman kommentin. Toivottavasti investointi eh, toiminnot tulevat tässä esille. Euroopassa toiminnot eivät kata pelkästään vain tiettyjä yksittäisiä toimintoja, vaan esimerkiksi kaasuputken yhdistäminen pohjoisesta etelään, Tsekin tasavallan kautta ja yhteydet kaasuputkien välillä. Ja toivottavasti näin nämä asiat eivät häviä muiden joukkoon. Tämän lisäksi sitten kun ajatellaan korkeajänniteverkkoja, niin korkeajänniteverkothan äh, ovat äärimmäisen keskeinen kysymys. Tiedämme, että Saksassa esimerkiksi edelleen äh, pohjois-etelä äh, sähköyhteyksiä ei ole. No en sano tästä nyt sen enempää, mutta sama koskee eri maiden välisiä yhteyksiä esimerkiksi Balkanin suuntaan. Kolmanneksi kyse on teknisestä kehityksestä, esimerkiksi Adrianmeren alueella, kun ajatellaan vaikkapa avaruusteollisuutta tai ajatellaan lentoteollisuutta, niin nämäkin ovat tekijöitä, jotka liittyvät tähän. Olemme puhuneet esimerkiksi Eurospaceista, sen tulevaisuudesta. Siksi onkin tärkeää, että myös ilmailuteollisuus saa suoraa vahvaa tukea Osittainhan eh, se ei ilman EU-tukia tule selviytymään. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää saada myös näille aloille tukea talousarviosta. Kiitoksia, kiitos näistä kommenteista. Sitten edustaja Telitschka. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Arvostan näitä esittelijän alustavia kommentteja yleisesti ottaen tässä painopisteet ovat oikeita. Kyseessä on positiivinen näkemys siitä, mitä nämä prioriteetit ovat ja mitä itse valiokunnalla prioriteetteja on, mutta muutama kommentti vielä tästä asiasta. Suhteessa myös muihin rahoitusvälineisiin viittasitte esiriin ja tarjositte arvio siitä, joka myös olemme kaikki samaa mieltä, kuten tiedätte. Esirin pohjalta on luotu erilaisia ohjelmia ja tietysti vaihtoehto aina oli niin paljon ja ITRE ei ollut tyytyväinen tähän lopputulokseen, mutta äh, todellisuutta se joka tapauksessa on. Jos katsotaan tätä budjettia siitä näkökulmasta, että ei puhuta siitä, millä tavalla ESIR on onnistunut. En nyt halua sitä poliittisesti arvioida, mutta koska painotitte tutkimus- ja kehitystyötä tai tutkimus- ja innovointityötä, niin riippumatta siitä, miten, niin täytyy katsoa sitä, miten tehokkaasti ESIR on toiminut tässä suhteessa. Minun arvioni olisi aika kriittinen. Varsinkin tietyillä aloilla toteaisin, että rahoitettujen hankkeiden innovatiivinen luonne on kiistanalainen, jolla jopa epäilyttävä. Ja näin toteaisin, että minun on vaikea kuvitella tulevaisuudessa mitään sellaista kehitystä, joka tapahtuisi Horisontti 2020 ohjelman tai muun hankkeen kustannuksella. Sama koskee myös pk-yrityksiä, mutta tietysti tässä on kyseessä sama eri aihe. Sillä se, mitä esittelijä totesitte, on, että me tarvitsemme kilpailukykyisemmän talouden, tarvitsemme kasvua, työpaikkoja. Ja meidän täytyy katsoa myös keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita. Sitten se, mitä totesitte hankkeiden rahoitettavuuden suhteen 90-33 prosentin lasku puhuu jo puolestaan. Meillä on hyvät tarkoitusperät, mutta kaikkihan me tiedämme, mitä haasteita meillä on, varsinkin kun on puhuttu turvallisuudesta ja kansalaisten turvallisuudesta. On esimerkiksi puhuttu kolmesta prosentista aiemmin ja tiedämme, että tätä ala kasvatetaan. Tiedän myös, että ei tämä mikään helppo tehtävä ole, kun halutaan varmistautua siitä, että tällä kertaa kansalaisten turvallisuus, joka tietysti on myös prioriteetti, mutta en, rahoitusvälineiden kustannuksella, jotka ovat tärkeitä, että näihin tavoitteisiin päästäisiin. Kun katsotaan pilottihankkeita, niin minun mielestäni viesti on selvä, se on ymmärrettävissä oleva. Olemme tämän prosessin läpikäyneet ja hyödyn sitä, että komissio täällä on paikan päällä esittääkseni yhden sivukommentin. Haluaisin, että komissio olisi vakuuttava, kun se näitä arvioitaan tekee. Mehän olemme tämän läpikäyneet jo aiemmin. Ja tietysti saattaa olla, että epäiltäisiin jonkun verran näitä arvioita. Eli komission ei kannattaisi tässä olla mitenkään puolueellinen. Tiedän, että sillä on omat prioriteettinsa ja tavoitteensa, mutta tässä valiokunnassa ehdottomasti seuraamme tätä tiukasti. Ja viimeinen kohta koskee aseria. Tässä voin tukea myös sitä, mitä te sanoitte lähestymistavassanne ja tuen puheenjohtajaa. Me emme halua toimivaltuuden lisääntyvän tällä suhteessa, mutta työtaakka on kasvamaan päin. joidenkin tavoitteidemme suhteen ja ryhmämme nimissä voi todeta, että me tukisimme sitä. Ja viimeinen loppukommentti. Haluan hyödyntää sitä, että olemme pohtineet tätä asiaa, eli viimeisimmät kehityskulut neuvostossa. Ymmärrän, että meillä on Brexitin suhteen arkaluontoinen tilanne ja että on vaaleja, mutta kyllähän näitä hiton vaaleja on joka jäsenvaltiossa aina silloin tällöin. Ja olen samaa mieltä, että tällä kertaa välttämättä uhkana ole todella kielteiset vaikutukset, mutta meidän täytyy myös lähettää viesti neuvostolle, että ei tämä ole se tapa, jolla edetään. Sitä emme voi hyväksyä. Eli miten voimme pohtia sitä, mikä jäsenvaltio on kotimaan tilanteessaan hankalammassa tilanteessa kuin toinen. Miten tätä nyt voitaisiin arvottaa? olen tietoinen asiasta, jos et olisi tehnyt, ottanut tätä esille, niin en olisi minäkään. Eli lyhyesti mä puheenjohtaja, tuon teidän kommenttejanne. Olette myös viitannut toisiin prioriteetteihin, jotka eivät kuulu ITRE-valiokunnalle ja painottaisin ITRE-valiokunnan prioriteetteja. Me olemme nyt tässä sanoneet kovan sanamme. Toivottavasti se menee perille. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitos kollega. Kaikki kommentit ovat olleet erittäin tärkeitä. Nämä ovat tärkeitä budjettivaliokunnan esittelijällemme ja minullekin, kun minä sen kirjan kirjoitan. Tämä on tietysti tärkeä sen suhteen, mitä se sinulle merkitsee, Siegfried. Nyt jos haluaisitte sitten kommentoida tätä näkemystä tämän keskustelun jälkeen. Uh, thank you for... Kiitos. Tosiaan kiitos oikein paljon näistä puheenvuoroista ja uh, kaikista ehdotuksista, joita minulle uh, teitte puheenjohtaja teidän kanssanne ja kollegojen kanssa olen täysin samoilla linjoilla. Siis siinä mielessä, että talous ei kyllä itse itseään korjaa uh, ilman meitä ja pääpoliittinen uh, prioriteettimmehan on ollut se, että kun tilanne, tilanteessa esimerkiksi pakolaiskriisin hoitaminen oli välttämätöntä, niin me käytimme kaikki mahdolliset varat siihen, eh, Turkki-rahasto, Afrikka-rahasto ja niin edelleen. Mutta nyt meidän on aika keskittyä talouteen, se ei tule vahvistumaan itsellään ja näin ollen ää, eh, kilpailukyky, kasvu ja niin edelleen ovat tärkeitä prioriteetteja. Ja kun puhutaan vaikkapa nuorisoa, työllisyysaloitteesta, Erasmus-ohjelmasta, niin nekin. Ja niin kuin te sanoitte, emme saa vaarantaa käynnissä olevia hankkeita. 2013 uudistimme monivuotista rahoituskehystä tuolloisen mukaan. Ja jos nyt kyse on pakolaiskriisistä tai mistä ikinä onkaan, niin meidän täytyy sanoa neuvostolle, että jos täytyy tehdä lisää, niin tietenkin käytämme parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevia varoja, mutta tuoretta rahaa myös tarvitaan, koska muuten käynnissä olevat ohjelmat vaarantuvat. Ja olen kyllä kollegojen kanssa täysin samaa mieltä kollegojen, jotka sanoivat, että emme me voi hyväksyä olemassa olevien hankkeiden vaarantamista mm, tai siirtoja. Ja sitten Brexitistä, kun sen lyhyesti tässä mainitsitte, minä olen siis unionin talousarvioesittelijä. Brexit ei tapahdu ennen vuotta 2018, joten ensi vuonna vastuut ovat täysin vielä olemassa ja se, mitä tapahtuu sitten äh, ensi vuoden jälkeen, on tietenkin vielä auki, mutta tutkimuskehitysrahoituksemme äh, on auki ja avoinna. Äh, meillä on erinomaisia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja siellä, joten siis Brexitistä sanon nyt sen verran, että kun se ei kerran ensi vuonna tule tapahtumaan, niin sillä ei sinänsä ole vaikutusta talousarvioon, mutta tietenkin tärkeä nettomaksaja menetetään ja mitä tapahtuu sitten pitkällä aikavälillä, niin äh, budjettivaliokunnassa olemme äh, käynnistäneet keskustelut. Mehän käymme keskusteluja myös unionin omista varoista, äh, pitkän aikavälin toiminnasta tietenkin tavalla niin, että ei synny kansalaisille uutta taakkaa, vaan ennakoitavuutta ja vakautta talousarvion pitkällä aikavälillä. Esiristä, no juu, niin kuin alussa sanoinkin, Sir mm, kaksi esittelijät sanovat, että, yhteisesittelijät sanovat, että verkkojen Eurooppaa ei, Euroopasta ei saa leikata. Ja Telitska, kun esir EU-budjetista lähtien kehitettiin, niin tietenkin jos me uskomme siihen ja katsomme, että sitä täytyy muuttaa, parantaa, esimerkiksi niin, että innovatiivisia hankkeita rahoitetaan ja saadaan lisäarvoa, niin tietenkin meidän täytyisi tehdä näin. Se on oikea väline investointikuilun kuromiseksi umpeen, mutta eh, ei muita toimia voi vaarantaa esirin vuoksi. Mutta niin kuin sanoin, tämä on vuoropuhelun alkuhetki. Mukava, että sain tulla vieraaksenne. Kiitos kaikista panoksistanne ja ehdotuksistanne ja minun oveni on aina avoinna tämän budjettimenettelyn aikana niin, että vuoropuhelumme jatkuu. Kiitokset parhaat kollegat, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti teille kollega, että olitte paikalla tunnenkin ajan. Meillä on täällä myös komission edustaja paikalla, ja hehän varmasti ymmärtävät, minkälaisia viestejä me täällä lähetämme, ja varmasti tulevat ottamaan ne huomioon, kun muutaman viikon kuluttua kuluttua esittävät uuden ehdotuksensa, joten toivottavasti sieltä siinä uudessa ehdotuksessa näkyvät myös ne ehdotukset, joita me täällä Itressä olemme esittäneet kollegat ja minä. Meillähän tämä projekti on erittäin tärkeä, tämä talousarvioprojekti ensi vuodelle. Joten kiitoksia kovasti kollegat tästä keskustelusta. Budjettikohtiin tehtävien tarkistusten takaraja on 13. kesäkuuta ja pilottihankkeiden osalta 27. huhtikuuta 11.6. äänestämme tässä valiokunnassa. Kiitoksia kovasti ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Itse asiassa menemme kahteen kohtaan samalla kertaa 18 ja 17 ja 18, tai itse asiassa kohdat ovat 18 ja 19, eli sähkön sisämarkkinat ja yhteiset säännöt sähkön sisä, sisämarkkinoita silmällä pitää. Me käsittelemme näitä kahta asiaa yhtä aikaa. Näin päätimme jokin kuukausi sitten jo kokouksessamme. Ja meidän tärkein <clears throat> esittelijämme, joka on vastuussa molemmista kohdista, on Christian Skarench. Haluaisin ihan alkuun itse sanoa seuraavan asian. Ihan näin yksinkertaisesti sanottuna tämä asetus kattaa sähkömarkkinoiden tukkukaupan ja direktiivi taas vähitteiskaupan ja myös kuluttaja-asiat. Näin, näitä on syytä tarkastella yhdessä. Ja nämä kaksi ehdotusta liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa ja sen vuoksi ITREn koordinaattorit, kuten jo tässä sanoinkin, päättivät, että käsittelemme näitä yhtä aikaa tarkkaa. Ja myös varjoesittelijöiden laatimat tekstit koskevat molempia äm, tekstejä. Ja koko tämän ehdotuksen tarkoitus on ollut uudistaa Euroopan sähkömarkkinoita niin, että otetaan huomioon myös y- ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Ja tietenkin yksi tärkeä osa modernisointia liittyy parempaan informaatio- ja viestintäteknologian käyttöön. Ja tämähän liittyy myös digitaali- yhteisöön. Ja kaikki ne muutokset, joita me tulemme tekemään, edellyttävät rahoitusta. Meidän tavoitteemme on se, että yksittäiset taloudet pystyvät jatkossakin käyttämään energiaa, johon niillä on varaa. Nämä kaksi ehdotustahan liittyvät myös puhtaan energiapaketin muihin ehdotuksiin. Niitä on muistaakseni seitsemän. Me olemme vastuussa näistä asioista. Ja tämän vuoden lopussa tulemme näkemään ehdotuksia myös, jotka liittyvät kaasumarkkinoiden uuteen muotoon. Ei välttämättä täysin uuteen, mutta uudistettuun jos keskustelemme vaikkapa energiaunionin hallinnoinnista, niin totta kai meidän täytyy ottaa huomioon sekä kaasumarkkinat että sähkömarkkinat ja myös muut energiamarkkinat. No niin, tässä oli oikeastaan kaikki, mitä minä halusin sanoa, ja pyytäisin nyt kollegaa, äh, kollega Karinsia käynnistämään tämän keskustelun, ja hän voi ehkä esitellä nämä molemmat aiheet yhtä aikaa niin, että annamme eh, sekä esittelijälle että varjoesittelijöille vähän normaalia pidemmän puheajan. Uh, um, general comment. Kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ottaen voi todeta, että maailmahan on radikaalisti muuttunut sähköalalla. Eli vanha malli suurtuottajat ja kaikki ovat passiivisia kuluttajia, onpa kysymys sitten mistä voimalaitoksesta hyvästä, kaasu tai hiili tai muusta. Nyt yhä enemmän tämä on muuttumassa ja kun meillä on vielä ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet ja teknologinen edistyminen, niin riippumatta siitä, mitä ihmiset haluavat, markkinat sanovat, että uudistuvia energialähteitä käytetään yhä enemmän sinne asti, että ne ovat pääenergialähteenä ja fossiilisia polttoaineita käytetään vain siinä tapauksessa, että nämä ei ole riittävästi uusiutuvia energialähteitä sähkön tuotannon käynnistymisen Vielä kuitenkin eletään tukimaailmassa, erilaisissa, erilaisia tukia saadaan ja ne vääristävät markkinoita. Tässä lainsäädännössä on itse asiassa kysymys koko paketista ja näissä kahdessa asiassa meidän täytyy vähentää kuluttajille päätyvää hintaa ja välittää selkeä tieto eri markkinatoimijoille siitä, että saadaan riittävästi kapasiteettia markkinoille silloin, kun sitä tarvitaan. komissiolta tulleet suuret paketit viime vuosien aikana, niin tämä on ensimmäinen niistä, joka todellakin ottaa kustannuskysymyksen esille niin, että hintaa saadaan laskettua kilpailun lisäämisen avulla niin, että markkinat saadaan todella toimimaan. Haluan käsitellä neljää kysymystä näissä kahdessa asiassa, jotka mielestäni ovat avainasemassa. Yksi koskee kapasiteettimekanismia, joka liittyy tukiin. Toinen koskee alueellista yhteistyötä. Kolmannet ovat nämä tarjousvyöhykkeet ja neljäs koskee sitten kuluttajia ja säänneltyjä hintoja. Ensimmäinen aihe, kapasiteettimekanismit. Tämänhetkinen tilanne on se, että jäsenvaltiot päättävät, minkälaista reservikapasiteettia ne tarvitsevat. Mitä komissio ehdottaa? Komissio ehdottaa, että meidän pitäisi olla alueellinen arviointi ensiksi, jotta voitaisiin määritellä tämän kaltaisen mekanismin tarve. Komissio haluaa mennä pidemmälle kuin jäsenvaltioiden rajat määritelläkseen sen, tarvitaanko reservikapasiteettimekanismia. Meidän täytyy miettiä sitä, mitä nämä kapasiteettimekanismit ovat. Tavalla tai toisella ne ovat tukia, joita me kuluttajina päädymme sitten maksamaan loppujen lopuksi. Onpa kysymys sitten teollisesta kuluttajasta tai kotitaloudesta. On aivan selvää, että haluamme säilyttää tämänkaltaiset mekanismit vain minimissään. Silloin kun mitään muita vaihtoehtoja ei ole, kun markkinat eivät kerta kaikkiaan tarjoa tarvittavaa sähköä. Meillä täytyy olla myös rajoja ylittävä ulottuvuus sillä se millä tavalla markkinat kehittyvät, nythän sähkö jo kulkee yli rajojen. Jos halutaan, että kapasiteettimekanismit äh, varmistavat sen, että ikään kuin valot ovat päällä, niin tarvitaan myös rajoja ylittävä ulottuvuus niihin. Ja komissio ehdottaa vaatimuksena äh, sellaisia, jotka liittyvät hiilidioksidi päästöihin. Mutta minusta meidän tulisi tätä katsoa toimitusvarmuusnäkökulmasta, toteutettavuusnäkökulmasta ja toissijaisuusnäkökulmasta. Eli tällä hetkellä tämä energiasekoitus on jäsenvaltioiden päätäntävallassa, enkä ole vakuuttunut siitä, että tästä pitäisi siirtyä poispäin. Se oli aihe yksi ja aihe kaksi. Alueellinen yhteistyö alueellisten operatiivisten keskusten välillä Tämänhetkinen tilanne on se, että meillä on jo olemassa nämä alueelliset turvallisuuskoordinaattorit, jotka nyt ovat vasta siirtymässä internetympäristöön. Itse asiassa Baltian maissa vasta ensi vuoden tammikuussa. Siinä koordinoidaan jäsenvaltioiden toimintaa. Komissio ehdottaa sitä, että otettaisiin nämä käyttöön, mentäisiin pidemmälle niin, että voitaisiin tukea kansallisten sähkösiirtäjien toimintaa ja paremmin koordinoida niiden toimintaa, kapasiteetin laskentaa, alueellista oikeasuhtaisuutta ja niin poispäin. Minun kommenttini on se, että tietysti Jotta markkinat toimivat hyvin, niin asiat täytyy saada toimimaan myös alueellisella tasolla. Ja kysymys, jonka esitän, on se, että mitkä ovat nämä valtuudet, mitkä, millä tavalla ne tulisi määritellä. Tällä hetkellä näillä siirtoyhtiöillä on kaikki vastuu. Jossain tapauksessa ne ovat sama kuin jäsenvaltio tai uusissa jäsenvaltiossa on monta siirtojärjestöä. Eli meidän täytyy katsoa näitä kysymyksiä. Kohta kolme. Mm, nämä tarjontavyöhykkeet. Tämänhetkinen tilante on se, että hintavyöhykkeet eivät aina heijastele oikeaa tilannetta. Eli on sellaisia jäsenvaltioita, varsinkin yksi, jossa on sisäisiä mm, tukoksia, mutta yksi hintavyöhyke sen sijaan, että tuo tukos osoittaisi, kuinka paljon kysyntää ja tarjonta olisi. Komission ehdotus on se, että tarjontavyöhyke täytyisi pohjauttaa pitkän aikavälin rakenteellisille tukoksille. Eli mittauttaa ne tuohon tukoskohtaan asti ja antaa sen sitten olla tuollainen tarjouskohta. Minun kommenttini on se, että ihanteellisilla markkinoilla tämä ei olisi siis mikään kysymys. Kaikki on niin yhteenliitettyä niin hyvällä tavalla, että se toimii hienosti. No, se siis ihan tapauksessa. Meidän täytyy nyt kuitenkin toimia tämänhetkisessä tilanteessa. Ja minun mielestäni hintavyöhykkeet ovat tärkeitä, jotta saataisiin oikeanlaisia äh, investointikannustimia Eli jos meillä on erittäin korkea kysyntä ja tietty osa Euroopasta on sellaisessa hintavyöhykkeessä, joka keinotekoisesti johtaa siihen, että sähkö on paljon edullisempaa kuin mitä sen itse asiassa pitäisi olla, niin silloin yhtä investointeja ei synny. Ei ole kannustimia sen suhteen, että toimittaisiin siellä. Meidän täytyy siis saada kannustimia investoinnille Neljänneksi kuluttajat vaativat säännötyjä hintoja tämänhetkisessä tilanteessa on paljon joustavuutta, äm, aurinkoenergiaa, tuulienergiaa, mutta kysyntä ei ole juurikaan joustavaa. Ainakin kuluttajatilanteessa meillä on edelleen säännellyt hinnat. Jos halutaan siirtyä fossiilista polttoaineista muihin energialähteisiin, niin biomassa ja jossain määrin myös vesivoima ovat sellaiset, että niiden on olla vaikea ennakoida niitä. Paistako aurinko, puhaltako tuuli? Eli meillä kysyntä vaihtelee ja tarjonta vaikuttelee. Tämän tilanteen, onko 30 sekuntia vielä aikaa selittää? Niin meillä on paljon tällaista standby-voimaa, jonka voidaan sitten kytkeä päälle siinä vaiheessa, kun sitä tarvitaan. Ja sitten kun kysyntäpiikki syntyy, niin silloin voidaan leikata tuota kysyntää. Teknologia kuitenkin tarvitaan kotitaloustasolla. Jos kuluttaja saadaan tähän mukaan, niin silloin tarvitaan vähemmän lisäkapasiteettia Euroopassa. Näillä mennään. Kiitoksia. Ja näin siirrymme sitten edustaja Velnrin pakeille SDstä. Kiitos puheenjohtaja. Puhtaan energian paketti sisältää monia tärkeitä asiakokonaisuuksia. Minun mielestäni tässä kuitenkin nyt ensin sähkömarkkina asetukselle ja direktiiville tulee antaa niiden ansaitsema painoarvo, koska kyse on itse asiassa Euroopan koko sähkömarkkinoiden uudelleenjärjestelystä. Sähkömarkkinathan ovat valtavasti muuttuneet viime vuosina, toimijoiden lukumäärä sähkömarkkinoilla on lisääntynyt voimakkaasti. Aiemmin niin passiiviset kuluttajat ovat nykyään paljon aktiivisempia ja hajautettu energiahuolto on tullut yhä enemmän asian keskiöön, eli siirrymme keskitetty syystä hajautettuun järjestelmään. Ja tietenkin äh, tulevaisuuden säännöissä kaikki tämä täytyy ottaa huomioon yksityiskohdista. Meidän täytyy eri sähkömarkkinatoimijoiden äh, Eli siis äh, verkko venhoitajien, ja jakelijoiden, kansallisten sääntelyviranomaisten ja tietenkin kuluttajien tilanne ottaa huomioon. Ja nämä erityiskehitykset viime vuosina on otettava huomioon säännöissämme. Kuluttajat ovat aktiivisempia ja tärkeämpiä toimijoita energiamarkkinoilla tulevaisuudessa ja tulevaisuudessa heillä tulisi olla myös suurempi valinnan mahdollisuus, mitä tulee palveluntarjoajan valitsemiseen. Ja tietenkin kuluttajilla täytyy olla myös mahdollisuus tuottaa oma sähkönsä ja varastoida tai myydä tuottamansa sähkö. Sitten tärkeä asia sähkömarkkinasuunnittelulle on Euroopan yhteistyön tulevaisuus. Tämä yhteistyö Euroopan tasolla on hoidettava niin, että että luonnollisesti se johtaa järjestelmän turvallisuuteen ja näin ollen huoltovarmuuden paranemiseen. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä rajat ylittävä yhteistyö järjestetään tavalla, joka johtaa huoltovarmuuteen ja mahdollisimman hyvin, hyvään kustannustasoon, mitä tulee siis kuluttajahintoihin. Tämän lisäksi varjoesittelijänä tulen tällaista Energy Only Mark market-lähestymistapaa ajamaan. Tällä hetkellähän on noin 13 jäsenvaltiota, joilla on useampia kapasiteettimekanismeja ja nämä nykyiset kapasiteettimekanismit hajauttavat, sirpaloittavat Euroopan energiamarkkinoita sen sijaan, että verkostoisivat markkinoita paremmin ja näin ollen ne eivät ole kyllä yhteensopivia markkinaperusteisen järjestelmän kanssa. Katson myös, että rajat ylittävää yhteistyötä, verkkojen vahvistamista niin jakeluverkkojen kuin siir- siirtymäverkkojenkin suhteen on parannettava energiatehokkuuden parantamiseksi. Tarvitaan hajautettua energiahuoltoa niin, että kaikilla on aina kylliksi sähköä ja että ei synny tällaisia pullonkaulatilanteita. Kapasiteettia on siis parannettava myös rajan, rajojen yli. Aihe, jota kovasti olen pohtinut, on tietenkin tämä hinta-alue-kysymys. on, mitä ehdottaa, että on tällaisia erilaisia alueita, joissa erilaiset pullonkaulatilanteet tulisi ratkaista ja korjata. Esimerkiksi Saksa jaettaisiin kahteen alueeseen ja minun mielestäni tämä ei ole hyväksyttävää, koska minun mielestäni ei voi olla niin, että komissio tekee päätöksiä puhtaasti kansallisista kysymyksistä, kuten nyt nämä sähköhuolinta-alueet yhteistyö esittelee ja muiden kollegojen kanssa tässä meitä kaikkia tietenkin odottaa. Ja iloitsen sitä jo kovasti ennalta. Kiitos. E, Czesak. Kiitoksia. Krasnodevskin sijaan on edustaja Czesak paikalla. Esärästä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan kuten sanoitte, niin minä olen täällä Krasno Demskin tilalla. Hänhän on varjoesittelijä, mutta minä esittelen hänen lausuntonsa hänen puolestaan. Hän ei siis päässyt tänään paikalle, mutta haluaisi esittää alustavat kommenttinsa tähän komission julkistamaan ehdotukseen, erityisesti kun puhutaan energiamarkkinoiden modernisoinnista. Energiaunionin tärkein tavoite on taata riittävä energiantuotanto kohtuuhinnoin – Tämä liittyy myös sähkö- ja tuulivoimaan. Jäsenvaltioiden ei tulisi luopua energiariippumattomuudestaan ja sen vuoksi tähän ehdotukseen liittyy myös riskejä, koska on mahdollista, että tiettyjä energian tuotannon lähteitä menetetään, koska ne eivät täytä kaikkia korkeita ympäristökriteereitä. Eli ne maat, jotka tuovat energiaa, saattavat joutua liian riippuvaisiksi päätuottajiksi. Viittaan Saksaan ja Ranskaan. Viittaan myös siihen, miten mahdollisia kriisejä hallinnoidaan. Jos, <clears throat> onko esimerkiksi mahdollista luopua tietyistä energian toimittajista, ja onko tähän, Onko, onko suunniteltu ratkaisuja esimerkiksi energiaköyhyyden torjumiseen? Alkuperäisessä ehdotuksessa on tiettyjä etuja, jos ei olla riippuvaisia kolmansien maiden tuottajista. Jäsenvaltioiden tulisi voida nojautua myös omaan kapasiteettinsa. Joulukuun neuvoston päätelmien mukaisesti meidän tulisi muistaa se, että energiavarmuuden takaaminen, myös sähkön toimituksen takaaminen on kuluttajille on velvoite. Se on yksittäisten jäsenvaltioiden velvoite ja siksi jäsenvaltioilla täytyy olla tiettyjä toimia, joiden avulla voivat taata oman tuotannon. Kiitoksia tästä kommentista. Alde. Edustaja Milnar. Edustaja Kallaksen puolesta. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin mainitsitte, puhun tässä todella kollegani Kaija Kallasin puolesta, joka valitettavasti ei tänään päässyt paikalle. Kaija Kallas pitää tätä energia- sähkömarkkinauudistusta hyvin tärkeänä, jos Eurooppa haluaa torjua todella johtavassa asemassa ilmastonmuutosta ja tarjota yrittäjille ja kuluttajille kilpailukykyisiä sähköhintoja. Se, että tällä hetkellä toimitaan keskitetyn Ähm, voimalaitosmallin äh, pohjalta ei ole tulevaisuudessa kestävää. Tarvitaan hajautettua sähkön tuotantoa. Kaja Kallas pitää myös hyvin tärkeänä, että olemassa olevia hyviä käytänteitä Euroopassa, äh, kuten esimerkiksi äh, pohjoiset sähkömarkkinat, yhteismarkkinat, että näitä tuetaan jatkossakin, eikä saa syntyä eroa esimerkiksi Pohjois-Euroopan ja Baltian maiden välillä yhtäältä ja Keski- ja Etelä-Euroopan välillä toisaalta. on esimerkiksi kovasti panostetaan uusiutuviin energialähteisiin ja niiden vahvistamiseen. Kapasiteettien suhteen Kallas pitää hyvänä sitä, että komissio on pyrkinyt tarjoamaan turvatakuut sille, että kapasiteettimekanismit eivät luo häiriöitä markkinoille. Kuitenkin täytyy katsoa, että riittävätkö nämä turvatakeet, kun ajatellaan, että kapasiteetti markkinoiden luomisen jälkeen on sitten huomattavasti vaikeampi päästä enää niistä eroon kuin ylipäätään niiden perustaminen tai luominen alu alkaen. Kun sitten puhutaan tukkukaupasta ja vähimmäiskaupasta, niin on hyvin tärkeää, että että tämä joustavuus siirtyy pikemminkin kuluttajien hyödyksi, hyödyksi tukkumarkkinoilta vähittäismarkkinoille niin, että saadaan esimerkiksi kysyntäpohjaisia ratkaisuja ja että säännellyistä hinnoista hiljalleen luovutaan, koska ne todella häiritsevät markkinoita ja ovat erittäin huono asia kuluttajille. Kuitenkin joustavuutta vähimmäismarkkinoilla ei saada maksimoitua, jos kuluttajilla ei ole tiedonsaantioikeutta. Ja eikä kyse ole sitä, että tietoa voi saada kerran tai kaksi vuodessa. Ei, vaan kyse on ihan ajankohtaisesta datasta, tiedosta päivittäisellä tasolla niin, että kuluttajat voivat sitten sitten sopeuttaa sähkön kulutustaan. Vain 17 jäsenvaltiossa on toimittu näin ja siksi Kaija Kallas katsoo, että nämä älykkäisiin sähkömittareihin liittyvät toimet näissä jäsenvaltioissa eivät riitä, kun kaikki eivät ole mukana. Ja Markkinoilla on edelleen luottamuksen puutetta. Nyt tarvittaisiin avoimuutta innovaatioille erityisesti IT-innovaatioille ja siksi Kallas haluaa uusia innovaatioita, eh, uusia ohjelmistoja, jotka parantavat eh, sähkömarkkinoiden toimintaa ja voimaannuttavat kuluttajia. Kiitos oikein paljon. Kaija Kallas eh, on varma siitä, että esittelijä ja varjoesittelijöiden kanssa yhteistyö tulee sujumaan aivan mainiosti. Kiitos paljon. Kiitoksia edustaja Turmes Vihreistä. Kiitoksia Jizi. Mielestäni markkinat voivat toimia vain silloin, kun meillä on todelliset kustannukset tiedossa. Yksi näkökohta, joka täytyy ottaa huomioon, on se, että maksavatko kaikki saastuttamisesta, maksavatko kaikki jätteistään ja riskistään. Sekin liittyy markkinasuunnitteluun, jota täytyy ottaa huomioon. Ja uudet kapasiteettimaksut äh, aiheuttavat lisävääristymiä. Ja on ilahduttava nähdä, että meillä on ylikapasiteettiongelma Euroopassa. Eli kysymys ei ole ollenkaan siitä, että siirrytään uusien kapasiteettimaksujen pariin. Voitaisiin ehkä vahvistaa tätä komission ehdottamaa tekstiä tässä suhteessa alueellisella tasolla. Lisäksi meidän täytyy siirtyä jäykkyydestä joustavuuteen. Tänä päivänä jäykkyys markkinoilla saa aikaiseksi joustavuutta. Eli kysymys on siitä, että hoidetaan tämä kysyntäpuolin hallinnointi, ja joustavat voimalaitokset ja niin poispäin. Ja tietysti jokainen yksittäinen pesukonekin on merkittävä 15-20 vuoden kuluttua, mutta minusta meidän täytyisi aloittaa suuresta teollisuudesta, pk-yrityksistä ja sieltä sitten vähittäin tulla pienempään. Taloudellisesti katsoen on paljon helpompi aloittaa suurista yksiköistä. Alueelliset markkinat meidän täytyy katsoa tätä tilannetta. Silloin kun Ranskassa oli niukka tarjonta, niin se olisi joutunut pulaan, jollei tätä yhteistä järjestelmää olisi. Meidän täytyy vahvistaa siitä syystä alueellisia markkinoita Keski- ja Länsi-Eurooppaan. Ja meidän täytyy saada nopeasti sellaisia voimalaitoksia Eurooppaan, jotka on todellinen hintavaikutus myös Lounais-Euroopan asukkaille. Meidän täytyy myös heijastella sitä, kuka sääntelee alueellisia markkinoita. Ja minusta meillä ei tällaista alueellista erotu- tai maakohtaista erotuomaria voi olla silloin, kun markkinat ovat alueelliset. Me tarvitsemme siis tämän kaltaisen toiminnan. Meidän täytyy heijastella sitä toimintaa sen suhteen, missä tämä todellinen markkina-alue on. Lisäksi me voimme katsoa tätä järjestelmää, katsoa vaikka Kalifornian järjestelmää, siellä on mikromarkkina-alueet, jossa likviditeetti on erittäin pientä, tai sitten voi olla sellaisia alueita, joissa toiminta ei ole hyvää. Saksassa on ongelmia, ja Saksa on ryhtynyt nyt ratkaisemaan näitä pienellä viivellä en nyt Bayerin kohdalla ja muiden kohdalla ole mennä nyt enää yksityiskohtiin kummemmin, mutta Minusta me tarvitsemme tällaisen keskiväliratkaisun. Meidän täytyy panostaa Saksan kaltaisia maita, jotta ne saavat tuloksia aikaiseksi. Ja hintavyöhykkeissä on järkeä, mutta ei mikrovyöhykkeissä. Me tarvitsemme suuret likvidit markkina-alueet, jotta saamme suuret likvidit markkina-alueet, jossa toiminta voidaan saada aikaiseksi nopeasti. Näin saadaan joustavat markkina-alueet aikaiseksi jätän tämän tähän nyt tällä perään. Very much. And now I would like to ask Madame Ernst on behalf of GUE. Ja sitten GUEn edustaja. Dank. Oikein paljon kiitoksia. Nämä molemmat, niin asetus kuin direktiivikin, nyt kyllä nostavat käsitteille asioita, jotka ovat äärimmäisen suuria merkitykseltään. Sähkömarkkinoiden uudistaminen on ylipäätään toivottavaa se, että saadaan turvallinen, tehokas, toimiva järjestelmä Eurooppaan. Tämä näin ennalta. Tässä ensisilmäyksellä ehkä muutama asia nousee esiin. Ensinnäkin tämä energian syöttö tai sähkön syöttö verkkoon. Meillä Saksassahan tämä uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisääminen on ollut hyvin, hyvin tärkeä asia ja katsomme, että uusiutuvien energialähteiden ensisijaisuusverkkoon syötettäessä on tärkeää. Kun puhutaan vaikka 500 kilowattitunnista, tämä rajaa, en tiedä onko sen säilyttäminen järkevää vai ei, koska itseltämme oikeastaan viemme mahdollisuuksia kehittää uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä tämän säilyttämällä. Eli yli 500 kv mielestäni tulisi olla hyväksyttävää. Ja samoin sitten, kun meillä on tiettyjä laitoksia, joilla on Saksassa edelleen tämä etusija, etuoikeus, niin ne tulevat äh, Saksassa sitten menettämään kyllä äh, tämän asemansa äh, rajoituksen myötä. Me olemme kyllä sitä mieltä, että ähm, aika ongelmallista on ryhtyä toimiin takautuvat toimet eivät ole tässä toivottavia. Ja kun nyt sitten puhutaan tilanteen kehittymisestä, niin meidän huolenaiheemme on se, että ehkä voi, voi syntyä ongelmia jälleen kerran uusia, uusiutuvien energialähteiden suhteen. Mutta totta kai haluamme osallistua keskusteluun. Ylipäätään uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten mukaan ottaminen täytyy täytyy pohtia vielä tilannetta ja samalla täytyy kyllä selvittää se, että e, tässä voi syntyä ongelmia myös konventionaalisten, siis perinteisten energialähteiden suhteen. Kun puhutaan niin siirto- kuin jakeluverkko-operaattoreista, niin minun mielestäni näiden mahdollisuuksia täytyy laajentaa. Ja sitten vielä kun puhutaan näistä kapasiteettimarkkinoista, niin mielestämme tämä on väärä tie. Eli me kyllä ymmärsimme, miten esittelijä tämän asian näkisi, rajat ylittävät ja alueelliset, alueellisesti arvioitavat toimet. Juu, kyllä. Täytyy katsoa, miten tämä sitten yksittäin toimisi. Eli kapasiteettimarkkinat eivät kyllä periaatteessa ole meidän suosikkiehdotuksemme. Sitten se, että luotaisiin täysin reilu kilpailuasetelma tai että perinteiset sekä uusiutuvat energialähteet rinnastettaisiin täysin toisiinsa. No sitten täytyisi kyllä myös luopua hiilen ja ydinvoiman tuista. Tästähän on aika moista kiistaa täällä valiokunnassa kyllä, mutta tämä tilanteen sitten täytyisi olla. 23 artiklassa komissio ehdottaa, että että uudet hiilivoimalat, jotka osallistuvat kapasiteettimarkkinoihin, voisivat päästää vain 55 äh, milligrammaa. Äh, no, me toivoisimme kyllä tiukempia standardeja. Monet äh, kansalaisjärjestöt ovat myös toivoneet tiukempia toimia. Ja kyllä tämän täytyisi koskea sitten kaikkia hiilivoimaloita, jotka osallistuvat kapasiteettimarkkinoihin. Mutta tosiaan näin ensisilmäyksellä nämä asiat tässä nousivat esiin ja jos me haluamme markkinoitamme uudistaa, niin hyvä niin. Se on hyvä ylipäätään ja se on tietenkin hyvä myös uusiutuville energialähteille. Se on askel eteenpäin. Sitten vielä nämä hinta-alueet. Tästä varmaankin täytyy keskustella. Kyllä en pidä tätäkään ihan yksinkertaisena helppona asiana hyväksyä. Mutta tässä tämä tässä vaiheessa. Kiitos. Mr. Tamburano. Kiitoksia. Edustaja Burano, EFTTstä. Noin general. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja yleisesti ottaen. Olemme tyytyväisiä tähän sähkömarkkinoita koskevaan ehdotukseen. On tärkeää, että vastaamme myös Pariisin sopimuksen vaatimuksiin. Toivon, että onnistumme vaikuttamaan paremmin <clears throat> sähkömarkkinoiden alueellistamiseen ja siihen, että saamme aikaan joustavuutta, kun hyväksytään kansallisia äh, toimia. Komissio on, komission ehdotus sisältää useita myönteisiä asioita, mutta sitä on hyvä vielä vahvistaa erityisesti äh, kuluttajien äh, suoja ja sähkön turvallinen toimittaminen kuluttajille on erittäin tärkeää. On tärkeää, että me pystymme vastaamaan kysyntään. Tällä hetkellähän olemme siirtymävaiheessa kohti tilannetta, e, jota on e, uutta tilannetta ja modernisoitua sähkömarkkinatilannetta ja meidän täytyy asettaa erilaisia prioriteetteja. Ensinnäkin tarvitsemme sellaiset markkinat, jossa <clears throat> pystymme takaamaan sähkön kapasiteettivaatimuksia. Kun ajatellaan kilowattitunti tarpeita, niin meidän täytyy varmistaa se, e, että ainoastaan kaikkein sofistikoiduimmat mekanismit eivät hyödy tietyistä verkkoon liittyvistä eduista. Ja joka tapauksessa olemme sitä mieltä, että minkälainen ratkaisu ikinä saadaankin aikaan, sen täytyy olla tasapuolinen kaikille. Komissio on myös laatinut järjestelmän, jolla voidaan määrittää kaikkein tehokkaimpia järjestelmiä, mitkä ovat tehokkaimmat järjestelmät. On kuitenkin tärkeää, että kun pyritään tehokkuuteen, kunnioitetaan myös ilmastoa ja ympäristöä on tärkeää, että tällä ehdotuksella ja lähetämme vahvan viestin kuluttajille. Tarvitaan sellainen mekanismi, joka on avoin ja joka nojautuu mahdollisimman monipuoliseen energialähdevalikoimaan ja pyrimme kohti mahdollisimman matalahiilistä yhteiskuntaa kun ajatellaan sähkön tuotantoa, niin meidän täytyy pohtia, pitää huoli siitä, että sähköä tuotetaan tarpeiden mukaan ja tarpeita pystytään ennakoimaan. Ja meidän täytyy jokaista tuotettua megawattia kohden, kohtaan ottaa huomioon kaikki mahdolliset lähteet. Yhtäkään lähdettä ei pidä asettaa toisen toisia heikompaan asemaan. Ja innovatiivisia, innovatiivisia ratkaisuja on löydettävä, jotta voidaan paremmin saavuttaa ilmastotavoitteet. Kohdassa 4 artiklassa 17 viitataan juuri tähän asiaan kun <clears throat> ajatellaan uudistuvia e, energialähteitä, niin niiden asemaa täytyy vahvistaa verrattuna perinteisiin energialähteisiin. Kun ajatellaan yhteistuotantoa, on tärkeää, että kehitetään uusia toimijoita markkinoille niin, että vältetään muun muassa siirtymäaikoja. Ja kaikkein tärkeintä on se, että suositaan tällaisia suljettuja siirtojärjestelmiä. Tavoitte- aina on otettava huomioon ilmastotavoitteet ja on pidettävä huoli siitä, että kasvihuonekaasujen päästötavoitteet pysyvät Pariisin sopimuksen mukaisina ja ovat samat kaikille. Thank you all the shadow reporters. Kiitoksia kaikille varjoesittelijöille. Nyt sitten yksittäiset puheenvuorot. Edustaja Nika. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Aș vrea să salut raportul pentru că nu este unul... Kiitoksia. Mielestäni tämä on erittäin hyvä mietintö, koska ei suinkaan helppo. Varsinkin siitä syystä, että meidän täytyy löytää tässä vastauksia komission esittämiin kysymyksiin komission ehdotuksiin, jotka ovat kunnianhimoisia, joita tarvitsee selittää riittävästi. Konkreettisemmin ei ole aivan selvää se, millä tavalla tällainen malli toimii 27-28 jäsenvaltiossa. Toivottavasti seuraavissa vaaleissa yhdistynyt kuningaskunta muuttaa näkemystään Brexitistä ja saadaan tämä asia toimimaan. Kun sitten katsotaan Romanian niin esimerkiksi tällainen kompensaatiomekanismi on otettu käyttöön silloin, kun ei kyetä tuottamaan energiaa uusiutuvista energialähteistä. Ja näin hyödyntäen esimerkiksi tuulivoimaa eri tavalla. 20 prosenttia kulutuksesta pitää olla uusiutuvista energialähteistä. Ja jos näin ei ole, niin tuulivoimalat toimivat. Jos lunta on liikaa, niin silloin ei tietenkään voida tuottaa edes aurinkoenergiaa. Eli vain hiilivoimalat toimivat ja ne vastaavat noin 30 prosentista kulutuksesta. Kuka tuottaa sähkön, jos tämä paketti sellaisena kuin komissiosta ehdottaa menee läpi? sillä se vastaus, joka sain Romanen energiaministeriltä, on selvä. Tilanne on mahdoton. Ja emme saa unohtaa että vanhusten ja sairaiden kuolleisuus nousee, jos sähkökatkoksia syntyy, nousee jopa 5 prosentilla. Jotkut rakennukset jäätyvät täysin Eli meidän täytyy ehdottomasti pohtia näitä asioita erittäin vakavasti ja miettiä sitä, millä tavalla tämä mekanismi saadaan toimimaan todellisuudessa niin, ettei tämä kaikki ole vain utopiaa. Samalla meidän täytyy tarjota myös toimintavarmuutta ja tuota, energiaa. Toiseksi meidän täytyy myös kiinnittää huomiota alueellisiin keskuksiin, koska tällä hetkellä jäsenvaltioiden vastuulla on äh, hoitaa tämä kansallisten keskusten kautta jos valtuudet siirretään sellaiselle tasolle, jossa ei ole riittävästi kokemusta eikä vastuuta, niin emme välttämättä pääse siihen lopputulokseen, jota haluamme saada aikaiseksi. Alueelliset energiamarkkinat, jotka tällä hetkellä toimivat, kaikki maata myyvät energiaa tällä hetkellä. Markkinat ovat olemassa, mutta me emme saa sekoittaa tätä markkinatoimintaa siihen, että emme tarjoa, tarjoaisi energian toimitusvarmuutta kaikkialle. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin myös todeta, että lähitulevaisuudessa tässä ehdotuksessa on paljon erittäin myönteisiä ehdotuksia, mutta meidän tulee kiinnittää huomiomme näihin yksityiskohtiin, jotka voivat tuhota koko tämän tavoitteen, koska niitä ei voida täytäntöön panna. Meillä ei ole lähteitä riittävästi. Meillä ei ole toiminta tapoja, joiden avulla voidaan varastoida energiaa. Esimerkiksi vesipumppuihin pohjautuva tuotantolaitos maksaa miljoonia, eikä meillä ole kapasiteettia energiavarastointiin. Eli meidän täytyy löytää tasapaino teknologisen kehityksen välillä. Ja säännökset, jotka koskevat seuraava 20 vuotta, niiden avulla tulee varmistaa se, että saadaan suuri tuki tälle ja ehdoton tuki tälle mietinnölle. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja seuraava edustaja. Kiitos puheenjohtajakollegat. Pari huomiota minultakin ensin yleisesti ja liitän puheenvuoroni siihen, mitä edustaja Nika juuri erittäin osuvasti tuossa äsken totesi. Tietenkin kaikki haluavat sähkön sisämarkkinoita Eurooppaan, mutta markkinat ja kehitykset eri jäsenvaltioissa ovat erittäin erittäin erilaisia keskenään ja siksi katson, että uusissa sähkömarkkinoissa tämä kyllä täytyy ottaa huomioon ja kyllä kapasiteettimarkkinat tarvitaan mm, lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Olisi hyvä, jos ei tarvittaisi, mutta kyllä niitä vielä tarvitaan sen varmistamiseksi, että esimerkiksi juuri tämä huoltovarmuus toteutuu, sähköhuoltovarmuus. Ja jos ajatellaan yrityksiä, yrityksiämme, jos ne eivät saa sähköä, niin äh, sehän on äh, myös talouspoliittisesti äh, katastrofi, joten kyllä komission ehdotukset kapasiteettimekanismeista todella vaativat tarkastelua ja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä asiasta ei pääse yli eikä ympäri. Kapasiteettimekanismeja tarvitaan. Ehkä markkinat voisivat tämän asian hoitaa, mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että tällä hetkellä status quo tarvitaan ja näin myös lähivuosina, kun puhutaan myös suuntautumisesta kohti uusiutuvia energialähteitä, niiden vahvistamista ja jakeluverkkojen vahvistamista ja niin edelleen. Ja kun sitten puhutaan näistä design-periaatteista, tai suunnittelusta, niin sitten kapasiteettimekanismit aiheena. No niin, tässä ei saa sekoittaa asioita keskenään, eli esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ei voi mielestäni sekoittaa huoltovarmuuteen. Eli kun puhutaan se, että kapasiteettimarkkinoihin voivat osallistua vain sellaiset voimalaitokset, jotka eivät ylitä 550 milligrammaa per kilowattitunti tasoa päästöissään, niin minä olen sitä mieltä, että kapasiteettimarkkinoiden nimissä joko sitten hyväksytään sinne nämä tietyt energian lähteet, taikka sitten ei hyväksytä, mutta mielestäni tähän ei tulisi sotkea ilmastonsuojelua. Sitä varten meillä on ETS, päästökauppajärjestelmä muun muassa ja muut järjestelmät, joten katson, että näitä asioita ei tulisi sekoittaa toisiinsa sotkea keskenään. Sitten vielä seikka Eli nämä alueet, artikla 13, tässä asetusehdotuksessa minun ajatukseni on nyt se, että pitkällä aikavälillä täytyy pohtia näitä markkina-alueita ja tietenkin täytyy parantaa pitkällä aikavälillä invest investointien suojeluinvestointeja ei saa vaarantaa. Ja näin ollen, jos näitä sähköverkko- tai sähkömarkkina-alueita muutetaan, niin tästä täytyy puhua kyllä kaikkien alueiden edustajien kanssa. Ja tässä tarvittaisiin kyllä aika pitkä siirtymäaika uskoakseni myös. Eli minä katson, että me tarvitsemme näitä alueita edelleen ihan tietenkin minuakin miellyttäisi tilanne, jossa niitä ei tarvita, mutta kun tilanne on mikä on, niin ylimenoskenaariot äh, tarvitaan ja, ja meillä on erilaisia tilanteita eri jäsenvaltioissa ja markkinat ovat aivan eri tavoin kehittyneet eri jäsenvaltioissa ja niillä on hyvin erilaiset kehitysasteet, joten tällä hetkellä, jos päätös on se, niin täytyy ottaa huomioon, kenellä tämä kompetenssi on. Kiitos. Thank you, Jesse. Kiitoksia. Kiitoksia, Jesse. Markkinasuunnittelu on avainasemassa, kun energia energiasiirtymiä sanan aikaiseksi. Niiden avulla tulisi päästä niihin tavoitteisiin, joita olemme poliittisesti itsellemme asettaneet ja tärkeässä asemassa on tietysti kohtuuhintainen energia. Siirtyminen perinteisestä äh, valmistusmuodosta hajautettuun, kuten esittelijä totesi, on tärkeä ja energiatehokas, joustava, avoin markkina-alue ja hyvin pitkälti uusiutuvan energialähteisiin pohjautuvan tärkeä. Minä haluaisin viedä eteenpäin sellaista mallia, joka vahvistaa uusiutuvan energialähteitä. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämä ei ole pelkästään minun tavoitteeni. Se on myös Junckerin korostava, korostama, joka totesi, että Euroopasta on tarkoitus tulla maailman johtava alue uusiutuvien energialähteiden käytössä. Me emme saa olla, pitää tätä itsestäänselvyytenä, vaan ponnistella siihen suuntaan. Tämän lisäksi meidän täytyy rakentaa hyvä ympäristö uusiutuvien energialähteiden käyttölle. Lisäksi haluaisin viedä eteenpäin sitä, että kaikille kansalaisille annetaan ö, toimintavaltuudet se merkitsee sitä, että itse tuotanto mahdollistaa vähittäis- ja tukkumyyntimarkkinat yhdistetään paremmin, avoimuutta enemmän laskuihin ja parannetaan myös verrattavuutta energiasopimusten välillä. Ja tietysti meidän tulisi ottaa käyttöön sellaisia säännöksiä, joiden avulla suojataan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia kansalaisia. Lisäksi haluaisin painottaa johdonmukaisuutta ja tuen voimakkaasti komission ehdotusta, jonka avulla kapasiteettimekanismeista tehdään ehdollisia silloin, kun kysymys on hiilikriteereistä. Energialaskussa ei tulisi tukea kaikkein saastuttavimpia voimalaitoksia, koska meillä on muita vaihtoehtoja, jotka ovat puhtaampia. Ja arvostan sitä, että olette työstänyt tätä asiaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Teresa. José Blanco López seuraavana. Presidente, Un nuevo diseño de mercado es necesario para... Kiitoksia kovasti. Jos haluamme sopivan äh, energiamiksin, jossa on mukana myös uudistuvia energialähteitä, niin tarvitaan tätä uudistusta. Meidän täytyy saada äh, hinnoista sellaiset, että ihmisillä on niihin varaa sekä lyhyellä että keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä. Mm, tässä asetuksessa eh, tai ehdotuksessa on myös kiistanalaisia kohtia. Esimerkiksi äh, uudistuviin energialähteisiin liittyvä kohta ei ole täysin tyydyttävä meidän mielestämme. Meidän tulisi varmistaa se, että että kaikissa oloissa vallitsee sopiva, vaihteleva energiamiksi, eikä tätä voida käyttää tavallaan verukkeena saastuttavien voimaloiden ylläpitämiseen. Meillähän on jo uudistuvia energialähteitä koskeva direktiivi, ja se sisältää toimia, jotka, jotka ovat omiaan lisäämään kuluttajien osallistumista ja niin edespäin. Ja niin olenkin valmis tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa niin, että tästä tulee mahdollisimman harmoninen ehdotus. Thank you, very short. Kiitoksia niin hyvin lyhyesti. Minäkään haluan osallistua tähän keskusteluun. Meillä on kolme pääasiaa. Hinta, turvallisuus ja ympäristö ja varsinkin sitten tuo saastuttaminen ilmastonmuutoksen Käytännönläheisyyttä tarvitaan eurooppalaisessa energiapolitiikassa, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy todellakin ottaa huomioon nämä ilmastonmuutossopimukset, kuten lupasimme Pariisissa hiljattain. Eli meillä on paljon enemmän uusia teknologisia ratkaisuja. Meillä on jo olemassa, olemassa olevaa teknologiaa ja lisäksi meillä on myös sellaisia asioita, jotka tekevät tämän hankalammaksi. Meillä on vääränlaisia esimerkiksi tukimenettelyitä olemassa olevilla yrityksillä tai rakenteissa, ja minusta meidän täytyy tässä toimia niin, että ajatellaan, mitä ovat, mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteet, eikä katsota pelkästään olemassa olevia rakenteita. Eli miten tuetaan miksi tuettaisiin sellaista tahoa, joka käyttää mm, äh, saastuttavaa energiaa, kuin että parannettaisiin energiatehokkuutta, mm, vaikka se olisikin tuo energia lopulta vähän kalliimpaa. Eli hyvin käytännönläheinen lähestymistapa pitää mielessä nämä kolme tavoitetta, eikä saa ajatella, että ollaan pelkästään paikoillaan tämänhetkisessä tilanteessa, vaan katsotaan tulevaisuuteen, muutetaan tuotantojärjestelmää, ja äh, meillä on paljon erilaisia teknologisia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää. Ja sitten meillä on tämä kolmas vielä, joka ei koske teknologiaa tai olemassa olevia markkinoita, vaan tulevaisuus. Mitä voidaan parantaa, koska tämä hoidetaan yhdessä. Mikä on se lisäarvo, ettei asiaa hoideta 28 kertaa eri maissa? Yhteensopivuus ja keinotekoiset säännöt vaan no, ihan meidän ihmisten säätämät säännökset. Meidän täytyisi katsoa sitä, mitä voimme tehdä paremmin. Aika paljon edistystä voitaisiin saada aikaisemmin näissä asioissa. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Omana puheenvuoronani haluaisin sanoa, että meidän täytyy tietää, mihin haluamme olla menossa, mistä lä- me tiedämme, mistä me lähdemme, mutta meidän täytyy selvittää aivan ensimmäiseksi itsellemme, mihin haluamme olla menossa. Haluamme parantaa tietysti ihmisten elämänlaatua, myös ympäristöä, ympäristön laatua on parannettava. Ja samanaikaisesti, kun haluamme olla tavallaan energiajohtajia, emme halua uhrata ihmisten elämänlaatua tai taloutta. Tarvitaan tällainen vähittäin etenevä prosessi. Tarvitsemme jonkinlaisen reservin, olisi sitten ydinenergiaa tai mitä tahansa teknologisesti e, e, edistyksellistä teknologiaa. Kyseeseen voisivat tulla tuuli, energia ja muut uudistuvat järjestelmät. Ja markkinat varmasti tulevat menemään eteenpäin kahdella tapaa. Me tulemme saamaan integroituja verkostoja, jotka edellyttävät tietenkin yhteistyötä, ja sitten meillä tulee olemaan mikrosysteemejä. Meillä on tietysti paljon mahdollisuuksia, hyvä puheenjohtaja, edessämme. Tämä, me, meidän täytyy laatia mietintö, jonka täytyy ottaa huomioon myös hallinnointi. Ja tarvitaan holistinen lähestymistapa ennen kaikkea. Minä itse olen suhtautunut suopeasti tällaisen yhteisen strategiseen visioon. Jos se saadaan toimimaan, niin silloin saavutamme se, mitä haluamme. Mm. Kiitoksia, hyvä kollega. No, edustaja Karins, odotukset ovat korkealla. Kaksi asiaa yhdessä. Kohitsek vielä haluakin puheenvuoron, anteeksi. En nähnyt teitä täällä luettelossa, niin No nyt voitte puhua. Vaikka olinkin luettelon lopussa, niin haluaisin ottaa esille muutaman käytännön kommentin. Ensinnäkin uudet energiatoimijat ja kuluttajat eivät saa muodostua taakaksi tavallisille kuluttajalle. Jokaisen toimijan täytyy kantaa itse omat kustannuksensa sähköjärjestelmissä. Tämä merkitsee sitä, että kustannukset ja sähkö ja kaikki kustannukset, jotka liittyvät epätasapainotiloihin, jaetaan Eli kaikki kustannuksien avulla voidaan tasapainottaa alueellista toimintaa. Toiseksi meidän tulisi huolella pohtia sitä, mitä yksityiskohtia energialaskuissa esitetään. On muitakin tapoja tiedottaa kuluttajille, kun ollaan energiasiirtymässä mukanaan. Lisäksi monet kuluttajat valittavat tänä päivänä sitä, että Selkeyttä puuttuu laskuista. Oletteko koskaan saaneet nähdä tällaista energialaskua? Se on ihan katastrofi. Minulla tekniikkanakin on ongelma, vaikka olen vielä tuottajakin. Eurooppalainen tietoformaatti, joka korvaa tämän lisää perusteettomasti kustannuksia kuluttajille. Puhuimme tästä äskettäin kustannusanalyysi täytyy tehdä ennen kaikkia tällaisia ehdotuksia. Neljänneksi jako-operaattorit ottavat käyttöön uusia tekniikkoja työssään kustannustehokkaimmalla tavalla. Tämä on tärkeää, että voitaisiin vähentää kustannukset, jotka kohdistuvat kuluttajan. Ja viimeinen tärkeä kommentti jakotariffien käyttöönottoa täytyy olla jäsenvaltioiden käsissä. Nehän ovat vastuussa energiatoimituksesta ja verkoston vakaudesta. Niin täytyy heijastella näitä erityisolosuhteita, joita jokaisessa maassa on. Eurooppalainen harmonisointi ei olisi tehokasta. Viimeinen kommentti. Saksassa markkinat eivät ole olemassa. Isossa maissa on vain alueellisia markkina-alueita. Ja pelkkä ylikapasiteetti voidaan ratkaista ulkoisesti pienissä maissa. Jäsenvaltion vastuu on aika selvä. Ja tulevaisuudessa meidän tulee välttää, että jos me vältämme tämän vastuun, niin saattaa olla, että me vääristämme koko Euroopan järjestelmän ja näin palataan 1900-luvun alkuun silloin, kun energiat, sähkötoimitukset alkoivat. Puheenjohtaja, kiitoksia. No, Christians, yhä enemmän kysymyksiä. Haluaisin vielä korostaa kahta muuta. Ensinnäkin mainittiin, jotkut kollegat mainitsivat, 550 hiilidioksidipäästöraja artiklan 194 vastaisesti energiasekoituksen pitäisi kuulua jäsenvaltioiden päätettäväksi. Jos joku jäsenvaltio haluaa mennä tehokkuudessa 40 prosenttiin asti ja uusiutusenergialähteessä 50 prosenttiin ja vähentää hiilidioksidipäästöjä tämän kaltaisen päätöksen turvin, niin sen tulisi olla jäsenvaltion päätettävissä, eikä niin, että sanotaan, että 550 raja. Kyllä tässä on iso ero. Hoitakaa tämä siis sillä tavalla. Eihän tässä mitään muita puheenvuoropyyntöjä ole, hyvä ystävä. Tiedän, että meidän valiokunnassamme on jatkuva keskustelu asiasta. Mutta jotkut kollegat mainitsivat tämän kysymyksen ja minä sanon vain ihan samaa. Me voimme keskustella asiasta ensi kokouksessa, koska eihän tässä ole suinkaan viimeinen kerta, kun asiaa käsitellään. Toinen tärkeä kysymys koskee investointeja, mutta ei kapasiteettiin kohdistuvaa investointeja, sillä siirto tapauksissa on aivan tyypillistä se, että on valtioomistajuus. Ja me muutamme sähkömarkkinoita koskevaa ajattelutapaamme ja siirrytään hiili- tai ydinvoimalaitoksesta tuottajiin, jotka ovat erittäin hajautuneita sekä siirtotekniikassa että jakelussa on valtavia kustannuksia. Eli investointeihin ja kustannuksiin liittyvät kysymykset tulevat esille. Ja meillä on kaksi kysymystä verkossa. Ensinnäkin tietoteknologia, lisätäänkö, lisätäänkö se olemassa olevaan siirtoverkkoon ja jakeluverkkoon. Eli nämä älyverkot. Ja toinen kysymys koskee aivan uusia siirtoverkkoja, jotka ovat myös aivan välttämättömiä. Eli meillä on kaksi aivan eri asiaa. Ja jakelun näkökulmasta katsottuna kaupallinen vastuu on paljon suurempi, mutta, mutta ymmärrämme, että loppukustannus on kuluttaja aivan kuten tavallisestikin. Mutta koko tämän prosessin alussa jonkun pitäisi ottaa riski tai maksaa tästä. Me emme voi siis toimia millään muulla tavalla. Näitä asioita tulee siis pohtia investointinäkökulmasta katsoen. Nyt energiapääosaston pääjohtaja Borghardt, kiitoksia siitä, että tulitte paikan päälle. Kaksi tärkeää asetusta on esillä ja haluaisin tietää, mikä teidän lähestymistapanne on. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Kun tässä nyt kuuntelin keskustelua valiokunnassanne tänään, niin voin todeta, että pidän hyvin tervetulleena kahta asiaa, jotka vaikuttavat hyvin selviltä yleisesti ottaen. Täällä erilaisia sävyjä kyllä kuultiin keskustelussa, mutta kaiken kaikkiaan se, mitä komissio ehdotuksessaan on tehnyt, eli luonut puitteet sähkömarkkinoiden yhteisille säännöille, mm, saa hyväksynnän ja se, että tätä pakettia nyt käsitellään ja ajetaan eteenpäin, saa talon hyväksynnän. Mitä sitten yksityiskohtiin tulee, ja tämä nyt on ihan luonnollisesta, luonnollista, niin tietenkin on eroja siinä, miten sähkömarkkinoita halutaan kehittää eteenpäin. Nyt ehkä voisin nostaa esiin ne kysymykset, jotka ovat keskustelua eniten, eniten herättäneet. Kapasiteetti, palkkiomekanismit, tässä kun kuuntelin edustaja Nibleriä, kaikki varmasti olemme yhtä mieltä, toivottavasti tekin edustaja Nibler, siitä, että nämä kapasiteettimekanismit tulisi pitää osana järjestelmäämme, mutta niiden pitäisi olla tällainen viimeinen toimi. Eli ensin annetaan markkinoiden hoitaa asiat omalta kannaltaan ja näinhän komissio onkin ehdottanut ja komissio pyrkii siihen, että markkinat voivat saada aikaan uusia investointeja myös uuteen kapasiteettiin, mutta tämä on sitten tämä viimeinen voimavara, joka meillä on käytettävissä, ja se on tietenkin hyväksyttävä alueellisesti yhteisten menettelytapojen pohjalta, yhteisten sääntöjen pohjalta. Suurempi ulottuvuus tässä on se, ja tässä todella mm, 550 grammasta puheenjohtaja puhui, niin tämä päästö ympäristöstandardi on perusteltu. Se on täysin perusteltu ja sillä ei ole puheenjohtaja mitään tekemistä kaikella kunnioituksella artiklan 194 kanssa, koska me emme ole kieltämässä sähkön tuotantoa hiilivoimalla. Ei, vaan me kiellämme sen, että että tämä tuotanto pääsee, niin kuin esittelijä Karim Saivan oikein totesi, pääsee mukaan tukijärjestelmään. Eli kapasiteetti eh, järjestelmä on palkkiojärjestelmä ja me emme halua antaa lisää tukia tai uusia tukia tämänkaltaiselle tuotannolle, joka on näin korkeapäästöinen. Muille edustajille sanoisin vielä, että kun täällä mainittiin pitkän aikavälin riippumaton tuotanto, No tässäkin mielestäni hiukan ammutaan kyllä maalin yli, sillä jos me haluamme varmistaa tehokkaalla, kustannustehokkaalla tavalla tuotantomme, niin ainut tapa hoitaa tämä on ottaa huomioon myös rajat ylittävä kauppa, eikä voi keskittyä vain riippumattomaan kansalliseen tuotantoon. Tämän todettua niin olen ensimmäinen hyväksymään sen, että kaikilla yksittäisillä jäsenvaltioilla on tietenkin oikeus käyttää kehittää kotimaista tuotantoa ja toteuttaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ei tulisi olla niin, että ensimmäisenä tavoitteena on pyrkiä kansallisella tasolla sataprosenttiseen omavaraisuuteen. Se, mitä edustaja Turmes sanoi, ja kaikki varmasti olemme samaa mieltä alueellisen yhteistyön merkityksestä, se on ainut tapa edistyä, jos uskomme tulevaisuudessa toimiviin sisäisiin energiamarkkinoihin. Tämä tapahtuu ensin alueellisen yhteistyön kautta, jota sitten vahvistetaan. Muut mutta jos tähän uskomme, jos uskomme alueelliseen yhteistyöhön, niin tämän täytyy sitten heijastua tiettyihin rakenteisiin ja tiettyihin päätöksiin, ihan niin kuin itse Turmeskin totesi. Ei mielivaltaisesti voi tehdä tärkeitä päätöksiä, jotka nyt sitten sattuvat äh, koskemaan alueellisia markkinoita, niin ei näitä päätöksiä voi tehdä sitten kansallisella tasolla. Ja komission ehdotus, jonka kuulemme, on tässä hyvin varovainen. Äh, sitten näistä omista alueista. Jos me haluamme siirtyä pois tästä tuki perusteisesta mallista ja haluamme markkinainvestointeja, niin sitten markkinoiden täytyy luoda omia investointisignaaleja. Ja jos niin kuin esittelijä Karims sanoi, meillä on alueellista yskähtelyä markkinoilla ja sitten meillä on nämä tarjonta alueet, mutta niin kuin täällä sanottiin, että miten Eurooppa nyt voi päättää vaikkapa Saksan omista alueellisista vastaa eh, jaoista, ei esimerkiksi siitä, miten Saksa jaettaisiin kahteen alueeseen. Ei minulla ole aavistustakaan siitä, mikä tämä konfiguraatio olisi. Ei vaan se tapahtuu sitten eh, syvällisen analyysin pohjalta. Ja jos me haluamme, isompi on parempi ajatusta ajaa, niin kuin Turmeskin sanoi, haluamme isoja markkinoita niin, että hintasignaalit saadaan kuntoon ja hintasignaalit saadaan kuntoon vain siinä tapauksessa, että nämä hinta-alueet eh, saadaan kuntoon. Ja sitten haluaisin ää, äh, äh, Griffinia ja muita kiittää siitä, että nostivat esiin tärkeänä äh, pilarina tässä työssämme, nimittäin kuluttajien voimaannuttaminen. Toivon, että voimme palata tähän asiaan vielä, mutta teidän huomioistanne edustajat Werner ja Griffin kyllä voin todeta, että meillä on paljon yhteistä. Eli jos teillä on ajatuksia kuluttajien aseman vahvistamiseksi ja kuluttajien voimannuttamiseksi, niin komissio on todella kiinnostunut kuulemaan ne, koska näin voidaan saada kuluttajat aktiiviseksi osallistujaksi järjestelmässä. Sitten vielä muutama korjaus. Ehkäpä tiettyjä seikkoja ei tässä ole ihan vielä oikein ymmärretty. Ensinnäkin täällä todettiin, Edustaja Ernst puhui siitä, että ei että vain uudet, vain uusiin laitoksiin sovelletaan uusia sääntöjä, ei olemassa oleviin sääntöihin. Ja uudet säännöt hän sanovat, että uusiutuvat energialähteet liitteet ovat lopussa eivätkä alussa, eli vain siinä tapauksessa, että, käyttää, että sulkee ensin perinteiset laitokset ja tämä on suhteettoman kallista, niin vain siinä tapauksessa voi sitten käyttää tätä uusiutuviin, mutta ei suoraan. Eli molemmat väitteenne, edustaja Ernst, on jo otettu huomioon ehdotuksessamme. Sitten edustaja Nika, kuuntelin teitäkin. Muistuttaisin Romanian tilanteesta Tammikuussa sanoitte, että haluatte käyttää hiiltänne, kun on kovin kylmä, niin tarvitsette hiilivoimaa. Muistuttaisin teitä, että tämän vuoden tammikuussa Romaniassa oli hyvin, hyvin kylmä, mutta hiiltä ette saaneet käytettyä, kun se oli jäätynyt, eli ei hiiltä saatu mukaan tänne prosessiin edes. Ja koko paketti ei suinkaan nyt liity siihen, että pakotettaisiin jäsenvaltiot radikaalisti muuttamaan järjestelmiään. Ei, mutta me yritämme saada sellaiset sähkösisämarkkinat aikaan, jotka ovat toimivat. Ja yksi pääasia ja tavoitehan tässä nyt tietenkin on sitoumuksemme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastotavoitteisiin. Sitten näistä jakelutariffeista – tässä näen kyllä parantamisen varaa myös sen suhteen, miten ilmaisemme asian. Teen hyvin selväksi teille nyt asian. Ei komission aikeena ja tarkoituksena todellakaan ole harmonisoida jakelutariffeja. Sehän olisi aivan painajaismaista toteuttaa, eikä se myöskään olisi oikein, koska tässä subsidiariteetti periaate tietenkin on paikoillaan ja ei harmonisoidulla tavalla asia edes voitaisi hoitaa. Eli meidän on Äh, pohdittava tätä asiaa äh, ja meidän täytyy muotoilla sanamme paremmin. Harmonisoinnista ei ole kyse. Haluamme kuitenkin tietää, mitä tapahtuu ja miten laskelmat voidaan tehdä, koska sekin asia on totta, äh, puheenjohtaja. Ja tässä palaan toiseen kysymykseen ja tärkeään kysymykseen, että kuka maksaa viulut? Tämä hajautettu toiminta ja investointi, verkkoinvestointien Mm, tarpeet, Puhuitte myös ICTstä, kyllä, se on ehdottomana tarpeellista, mutta kaksi asiaa tässä nyt nousee esiin. Mitä enemmän me investoimme älykkääseen teknologiaan ja digitalisoitumiseen ja ICT, niin sitä vähemmän meidän täytyy vahvistaa – ja laajentaa erityisesti jakelualalla verkkojamme. Mutta ei se nyt tietenkään sitä tarkoita, että kaikista investointitarpeista jotenkin päästäisiin eroon. Ei. Ainut tapa toimia minun mielestäni on toimia kahtalaisesti. Ensinnäkin tämä on joko hoidettava tariffien kautta, ja tässä tarvitaan kansallisia sääntelijöitä, ja sitten tämä on myöskin hoidettava niin, että Eli tämä ei pohjaudu kapasiteettiin, se olisi epäsuhtaista, mutta reilu jako, ja tätä emme ole vielä ratkaisseet, niin täytyy kyllä saada aikaan suhteellinen tapa myös muiden tahojen osallistua investointeihin. Tämä on meillä vielä edessämme, mutta se on hoidettava. Se on hoidettava reilulla tavalla. Kaiken kaikkiaan äh, sanoisin, että pidän hyvin tervetulleena ehdotuksianne, äh, ehdotuksia, joita esittelijä Karims on tehnyt hyvin vaikeassa, mutta erittäin erittäin äh, tärkeässä paketissamme. Ja voin kyllä nähdä, että keskusteluissanne olette siirtymässä erittäin hyvään suuntaan myös komission kannalta ja me olemme valmiit äh, jatkamaan keskusteluja ja äh, selvittämään näitä asioita teille esimerkiksi näiden jakelutariffien suhteen, että mitä meidän ehdotustemme taustalla oikein piileekään. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Erittäin kohtelias vastaus e, toisen kysymykseeni, mutta erittäin epäkohtaisen ensimmäisen kommenttiin. Asia on edelleen avoin. Miksi pitäisi tukea yhtä energialähdettä eikä toista? Mutta tämä on meidän välinen keskustelu. Me jätetään se henkilökohtaiseen ö, tapaamisemme. Nyt edustaja Karinch. Teillä on 10 minuuttia näihin vastauksiin. Kello on 17.15 aloitamme nimittäin kokouksemme. lähiympäristön kollegoiden kanssa. Kymmenen minuutin kuluttua haluaisimme aloittaa tämän keskustelun. Thank you very much, Chair. Thank you very much for all the intervention. Kiitoksia kaikista puheenvuoroista. Minulla on noin kuusi liuskaa mu- muistiinpanoja olisi enemmänkin, mutta minulla ei ollut paperia riittävästi. No, minäkin voisin sanoa, että kaiken kaikkiaan kukaan ei tietenkään väitä, ettemmekö me tarvitsisi tätä asetusta. Ei kukaan niin väitä. Kukaan ei väitä, että markkinat ovat väärä tie. Laajasti puhuttuna kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että markkinat muuttuvat, energian tuotantoon muutoksessa, tietyillä tasoilla se hajaantuu, noudattaa vähemmän ja vähemmän sääntöjä. Ja nyt Komission ehdotus, ja sen parissahan me nyt työskentelemme, komission ehdotuksessa on kyse siitä, miten markkinoita voidaan sopeuttaa niin, että tulevaisuuden investoinneillekin saadaan varmuutta. Me tarvitsemme tätä investointivarmuutta. Jos me saamme sääntelyn kuntoon, niin investointeja tulee, kilpailuja, kilpailua tulee ja hinnat menevät alaspäin. Ja jotta tässä onnistutaan, meidän täytyy pohtia, mitä voimme tehdä, jotta saamme niin paljon poistettua vääristymiä markkinoilta kuin mahdollista. Ja vääristymät hän tarkoittavat subventioita. Olipa kyse sitten toimitusvarmuus, kysymyksistä tai uudistuviin energiamuotoihin siirtymisestä. Kaikki subventiot tuhoavat markkinoita, vääristävät markkinoita ja estävät investointeja ja joissain tapauksissa jopa johtavat vääränkaltaisiin investointeihin, sellaisiin, jotka eivät ole markkinoihin perustuvia. Joten tässä ei ole kyse siitä, haluammeko me tämän tavoitteen saavuttaa. Totta kai me haluamme tämän tavoitteen saavuttaa, mutta kysymys kuuluu, missä määrin haluamme säännellä tai purkkaa säätämistä ja piruhan piilee aina yksityiskohdissa. Arvelen, että meillä on edessämme monia kiintoisia keskusteluja, mutta odotan yhteistyötä teidän kanssanne, varjoesittelijöiden kanssa ja kaikkien niiden kanssa – jotka esittävät tar- tarkistuksia. Tästä tulee kiintoisa tehtävä. Minä uskon olevani tehtävän tasalla, koska olen vakuuttunut siitä, että tavoite on oikea. Meidän täytyy saada markkinat toimimaan. Tarvitsemme investointivarmuutta ja kun lyömme viisaat päämme yhteen, niin aivan varmasti löydämme ö, yhteisymmärryksen mahdollisuuksia. Uh, Kiitoksia hyvä kollega näistä loppukommenteista ja tästä keskustelusta. Hyvät kollegat, tämä on erittäin tärkeää. Ja olette varmasti samaa mieltä kuin minäkin. Tämän luonnoksen käsittely 10-11. heinäkuuta 7. syyskuuta mennessä tarkistusta jättämisen määräaika Tarkistuksia katsotaan sitten 11-12.10 ja äänestetään Itressä asiasta 28.11. Eli lainsäädännön suurin osa osioista tässä puhtaassa energiapaketissa äänest, tulevat äänestykseen sitten marraskuun lopussa. Kiitoksia. Claude siellä keskustelee kanssamme. Toivottavasti hän ei vakuuta teitä omista ajatuksistaan, koska minä haluaisin viedä läpi omia ajatuksiani tässä asiassa. Hän on kyllä hyvin nopea, Speedy Gonzales. Ja näin. Sitten ryhdytään energiayhteisön kanssa näkemysten vaihtoon. Tervetuloa Itrekomin valiokunnan kokoukseen, kollegat, parlamentaarikot. energiayhteisön maista, sopimusmaista. Olemmeko vilahtuneita? tästä tilanteesta. Meillä on ensimmäinen kokous tässä asiassa ja aloitamme tänään kello 18.45. Ja on hienoa, että yhdessä Janes Kopacin kanssa voimme johtaa kokousta. Hän on energiayhteisön sihteeristön pääjohtaja Viinistä. Haluaisin muistuttaa teille kaikille ITRE-valiokunnan kollegoille, että keskustelu valiokunnassa on tarkoitus käydä näiden tärkeiden muutosten puitteissa, jotka vaikuttavat myös meidän politiikkaamme puhtaan energiapaketin pohjalta. Ja millä tavalla yhdistämme sitten eri toiminnat energiayhteisön toimijoiden välillä. Muistuttaisin siitä, että energiayhteisö on kansainvälinen järjestö, joka tekee yhteistyötä Euroopan unionin yhtäältä ja toisaalta Lounais- ja äh, Lounais-Euroopan ja Mustameren alueen maat ovat tässä mukana. Kuusi Balkanin maata, Moldova, Ukraina ja Georgia, jotka ovat yhä lähempänä meitä ja mukana eri keskusteluissa ja jonkun verran myös tarkkailijoita, kuten esimerkiksi Turkki. Ja toteaisin, että tämän päivän keskusteluiden pääkohtana on äh, seuraavat asiat. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, jos haluatte keskustella jostain, niin olkaa hyvät ja siirtykää. Edustaja Turmes ja Nika, istukaa nyt. Ihan mihin haluatte. Ja puhutte siellä erittäin hiljaa keskenään. Hyvät kollegat. Ei teidän kaikkien tarvitse lähteä, kyllä te voitte tänne jäädä. Hyvät ystävät. Meillä täytyy olla täällä hiljaisempaa. No niin, tämän päivän keskustelumme. Yrkäyhteisön pääjohtaja esittää alustavan kommenttinsa ja kertoo yhteisöstä ja tehdystä edistyksestä, jota on saatu aikaiseksi EU-säännösten soveltamisessa. Energiayhteisösopimus ohjaa EU-säännöstämme. Lisäksi, hyvä pääjohtaja, myös jäsentelee näkemyksiä energiayhteisön roolista EUn puhtaan energian paketissa ja tietysti kaasupaketissakin koska kaasu toimitusvarmuus ja puhdas energiapaketti ovat tärkeässä asemassa. Ne ovat tärkeitä meille kaikille. Ja ehkäpä jonkunnäköiset muutokset tässä suhteessa ovat tärkeitä, jos halutaan olla mukana kanssamme toiminnassa kahdeksan sopimusosapuolta. Ja halutaan rakentaa ei 27-88 jäsenvaltion energiaunionia, vaan 36 tai 35 jäsenvaltion yhteistoimintaa yhdessä teidän kanssa, Ja Siitä syystä on aivan tarpeen tehdä mahdollisesti muutoksia myös tähän sopimukseen. Hyvä pääjohtaja, pyydän teitä aloittamaan keskustelumme. Olkaa hyvä. Thanks a lot, uh, professor. Kiitokset, uh, professori Busek. Kiitoksia kutsusta. Haluan tervehtiä kaikkia läsnäolijoita ja kiittää todella kutsusta. Uh, täällä on energiayhteisö osapuolimaiden edustajia Serbiasta, Montenegrosta, Kosovosta, Ukrainasta, Bosnia-Herzegovinasta ja muista maista. Te puhuitte kahdeksasta sopimuksessa puolesta täytyy korjata puheenjohtaja eilen itse asiassa Georgian parlamentti ratifioi liittymissä äh, asiakirjan, että nyt äh, sopimusosapuolia on jo yhdeksän. Puheenjohtaja lisää, kyllähän minä Georgian tuossa mainitsinkin. Kyllä, mainitsitte. Mutta todella siis energiayhteisö on paneurooppalainen äh, yhteisö, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Kyseessä ovat EU-jäsenvaltiot, mutta myös ETA-alueen valtiot sekä nämä mm, sopimusosapuolet. Näette tuosta kartalta, että kyseessä todella ovat myös maat EU-rajojen ulkopuolella. Niin kuin professori Busekin jo mainitsi, tuossa oranssilla on myös joitain tarkkailijajäseniä ja Valko-Venäjä on ehdolla. Toivottavasti liittyy perheeseemme pian sekin. Koska energiayhteisö on järjestö, joka perustuu oikeusvaltioon eikä yhteistyömuistioon tai vastaavaan, niin sen rakenne on hyvin samankaltainen kuin itse asiassa Euroopan unionin rakenne. Ja tämä onkin syy sille, että Euroopan parlamentti joulukuussa 2015 määritellessään energiayhteisöä päätti määritelmän, jossa todetaan, että energiaunioni on Euroopan unioni plus energiayhteisö sopimusosapuolet. Tässä itse asiassa professori Busek teki tuon ratkaisevan tarkistuksen tuohon päätöslausumatekstiin. Puhuin oikeusvaltioperiaatteesta, eli tässä ikään kuin on kopioitu Euroopan unionin malli, ja siksi meillä on hyvin vastaavanlainen rakenne toimielin rakenne kuin EUllakin. Eli meillä on oma aserimme, sääntely viranomaistaho, sitä tullaan puhtaan energian paketissa hiukan muuttamaan. Sitten on ikään kuin korreper, eri korkean tason työryhmä. Sitten on sihteeristö, pieni pieni, komissio Viinissä. Ja meillä on myös parlamentaarinen täysistunto, se ei ole parlamentti, mutta toivottavasti sellaiseksi vielä kehittyy päättyy ja ensimmäistä kertaa nyt sitten tapaamme yhdessä täällä Euroopan parlamentissa ja tapaamme myös teitä. Katsotaanpa kuinka tämä järjestelmä, tämä tekniikka tässä nyt toimii. No niin. Äh, meillä on myös vastaavanlainen kistaratkaisujärjestelmä kuin Euroopan unionilla on, mutta tuomioistuinta meillä ei ole. Ministerineuvosto on meidän tuomioistuimemme. Se Mm, saattaa langettaa sakkoja viime kädessä, jos tarpeen. Energiayhteisö kattaa monia asioita, sähkö, kaasu, öljy, uusiutuvat ympäristösäännöstöt ja pian meistä tulee paitsi energia myös ympäristöyhteisö, näin voin sanoa. Tärkeää on se, että energiayhteisöstä on tullut alusta sille, miten voidaan integroida EU-syrjäiset alueet sekä sitten EUn naapurivaltiot pysyvällä pohjalla tällaiseen järjestöön, joka rakentaa siltoja Euroopan unioniin. Kaikkein hankalin energiayhteisön säännöstön osuus on ollut kolmas energiapaketti. Tästä ehkä pieni lyhyt esitys siitä, missä mennään. Kaikki paitsi Bosnia-Herzegovina ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat jo ottaneet tämän paketin sähkö- ja kaasualalla osaksi lainsäädäntöä. Ne eivät vielä ole täysin sitä täytäntöönpanneet, mutta niin kuin EU-sakin tiettyjä täytäntöönpano-ongelmia on semminkin, kun sitten sopimusosapuolet ovat hiukan jälkijunassa tässä. Niin kuin professori Busek mainitsi, meillä on tässä tällä hetkellä oikeastaan dilemma, koska me olemme kehittelemässä säännöstöämme, joka on siis lähestulkoon kopio Euroopan unionin säännöstöstä, mutta kun puhutaan EU-raja tai EU-valtioiden ja sopimusosapuolten välisestä rajasta, niin tuo raja on aikamoinen kuilu, jonka yli meidän täytyy rakentaa siltoja. Ja siksi puhummekin nyt tietystä sopimusten muuttamisesta, jossa todettaisiin, että rajavaltiot, joita on kahdeksan, Puola, Slovakia, Unkari, Romania, Bulgaria, Kreikka, Italia, Kroatia, että niiden tulisi kunnioittaa samoja sääntöjä kuin meidänkin tuolla raja-alueilla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että myös energiayhteisön sopimusosapuolet, jotka haluavat hyötyä tästä yhteistyöstä, niiden on oltava yhä samankaltaisempia kuin EU-jäsenvaltioita. Siksi me ehdotammekin, että asetukset astuisivat suoraan voimaan niin kuin EU:ssa ja että tietyillä EU-toimielimillä olisi toimivaltaa energiayhteisön alueella. Ehkä tämä kuulostaa hiukan kerettiläiseltä, mutta esimerkiksi ASER, joka tällä hetkellä tarkkailee markkinoiden avoimuustilannetta, niin olisi erittäin hullua anteeksi, että nyt käytän tällaista sanaa, meidän äh, perustaa oma ASER vain yhdeksää jäsenvaltioitamme varten. Olisi hyvä, että ASER voisi toimia myös meidän maissamme. Ja sitten äh, myös rikkomustapauksissa täytyisi asioihin voida paremmin puuttua, tarvittaisiin paremmat mekanismit, vaikkei nyt tuomioistuinta halutakaan. Ja samaa liittyy sitten myös valtion avun ja kilpailusääntöjen rikkomiseen. Ja näitä ehdotuksia on nyt tehty sopimusosapuolillemme. EU tukee tätä suurimmalta osaltaan. Täytyy sanoa, EU on hyvin yhteistyöhaluinen ja toivon, että neuvostolta saadaankin mandaatti, mutta no, voi käydä niin, että kaikki sopimusosapuolet eivät pysty hyppäämään tähän, tähän edistykselliseen junaan kyytiin. Ja siksi olemme valmistelleet ratkaisun, joka mahdollistaisi tällaisen kaksitasoisen jäsenyyden tai asymmetrisen jäsenyyden, eli että tietyt maat jäisivät sille tasolle, millä ollaan nyt jäsenyydessä, ja jotkut etenevisivät sitten hiukan nopeammin. Saa nähdä, miten nämä keskustelut ja neuvottelut etenevät, mutta kahden nopeuden Eurooppaa tullaankin mahdollisesti ensin testaamaan energiayhteisössä. Sitten puhtaan energian paketti tärkeä. Meillekin tietenkin sopimusosapuolemme aina soveltavat samaa säännöstä kuin Euroopan unionissa, mutta tämä puhtaan energian paketti tulee vaikuttamaan sopimusosapuolimme hyvin, hyvin voimakkaasti ja siksi pyydämmekin niitä ilmoittamaan tästä jo ennalta. En mene tässä nyt yksityiskohtiin, koska tässä taitaa puheaikakin olla jo loppupuolella, mutta meillä on omia ehdotuksiamme, jotka liittyvät puhtaan energian pakettiin ja tulemme ilmaisemaan toivottavasti tai varmasti kirjallisesti siis nämä ehdotukset teille, enkä nyt tosiaan vaivaa teitä kaikilla näillä yksityiskohdilla. Tässäpä tämä alustuspuheenvuoroni puheenjohtaja. Varmaan myös parlamentin jäsenet äh, voivat tässä sitten jatkossa vielä ilmaista omia kantojaan keskustelun kuluessa. Kiitos oikein paljon siitä, että sain tilaisuuden puhua teille. Director. Kiitoksia, hyvä pääjohtaja. Kiitoksia Janys tästä aloituspuheenvuorosta. Nyt pyytäisin energiayhteisön osapuolten kollegoiden kommentteja. Ensinnäkin kaikkien parlamentaarikkojen puheenjohtaja yleiskokouksessamme energiayhteisön puolelta. Muhammed Mustafa Kosovosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Professor uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Busek. Olen iloinen voidessani olla täällä, osallistua tähän Euroopan parlamentin energiayhteisökokoukseen. Ja haluan kiittää teitä siitä, että annatte meille mahdollisuuden kertoa niistä haasteista, joita meillä on edessämme, kun haluamme rakentaa puhdan, puhtaan energian politiikkaa. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen että, siihen, että olemme saaneet edistystä aikaan kolmansienkin osapuolten suhteen. Oikeudelliset puitteet on nyt saatu valmiiksi lähes kaikkien maiden osalta myös Kosovon. Kosovo on sitoutunut noudattamaan Akita se on sitoutunut myötävaikuttamaan siihen, että rakennetaan vakaata energiapolitiikkaa ja strategioita, jotka ovat omiaan takaamaan huoltovarmuuden kuluttajille ja yrityksille. Energiayhteisön rooli on erittäin suuri Kysehän on EUn ja muiden maiden välisten suhteiden rakentamisesta. Niiden maiden, jotka haluavat liittyä energiayhteisöön, haluavat täyttää sen kriteerit. Emme kuitenkaan saa unohtaa sitä, että eri maiden lähtökohdat ovat erilaisia. Heillä on erilaisia haasteita, erityisesti sähkökapasiteetti on erilainen, myös ei-uudistuvia lähteitä käytetään paljon, hiiltä ja niin edespäin. Eli tällaisiin ongelmiin meidän täytyy tarttua. Ja olemme tietenkin valmiita tekemään yhteistyötä energiayhteisön ja eu toimielinten kanssa, jotta voimme vastata näihin haasteisiin. Jos haluamme lisää investointeja, niin meidän täytyy tehdä myös kustannushyötyanalyysejä niin, että voidaan varmistua siitä, että uusien kapasiteettien seuraamukset eivät ole sellaisia, että yhteiskunta joutuu maksamaan viulut, vaan että kaikki voivat hyötyä niin investoijat, instituutiot, hallinnot, hallitukset, parlamentit ja muut yhteiset Kosovossa. Meillä on uusi laki, jonka <clears throat> mukaan osaa rojalteista menee esimerkiksi yhteisöille ja ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Eli odottelemme innokkaasti yhteistyötä ja myös tätä tunnin kuluttua järjestettävää täysistuntoa odotamme. Arman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ymmärrän, että te puhu pelkästään Kosovan parlamentin nimissä, vaan myös kaikkien teidän parlamentaarikkojen nimissä eri sopimusjäsenvaltioiden nimissä. Kiitoksia näistä kommenteista. Ne ovat olleet kovin rohkaisevia meille, koska meidän täytyy myös kuulla tätä, näitä teidän näkemyksenne tässä tilanteessa ei voi kuin voittaa kumpikin osapuoli. Sopimusosapuolet ja EU-jäsenvaltiot tässä tilanteessa siis. Ja nyt parlamentaarisen yleiskokouksen toinen jäsen, Lev Pidlisetski, edustaa Ukrainaa, Ukrainan parlamenttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen Dev Pitseski Ukrainasta ja työskentelen energiakomiteassa ja halusin vain kertoa teille siitä, että onnistuimme juuri kolman energiapaketin täytäntöönpanossa sähkömarkkinoilla. Kiitoksia kovasti tuestanne. Se on erittäin tärkeää meille Ukrainassa, että olemme lähempänä Eurooppaa, sillä me pidämme itseämme osana Eurooppaa ja toivottavasti se näkyy kaikissa toimissamme. Nyt puhutaan sähkömarkkinoista. Ja eurooppalaisista ajatuksista. Mielestäni tässä suhteessa on tärkeää painottaa muutamaa tosiasiaa on erittäin tärkeää saada kilpailu kaikille markkinoille, niiden sisälle ja kilpailu myös toimimaan kokonaiseurooppalaisilla markkinoilla niin, että meillä on mahdollisuus käydä kauppaa ja saada energiavirrat toimimaan kaasun, sähkön ja muilla aloilla niin, että meillä on yksi suuri markkina-alue niin, että Ukrainan tuottajat esimerkiksi voivat myydä sähköä Saksaan tai Espanjaan ja päinvastoin. Meille on erittäin tärkeää saada toimitusvarmuutta ja olen varma siitä, että Euroopassa tilanne on sama. Eli näiden yhteensopivuuskohteen rakentaminen ja siirtoverkon rakentaminen on erittäin tärkeää ja toivon, että toimimme yhtenä joukkueena Ukraina ja EU kaikkien muiden kollegoiden kanssa muista naapurusmaista, kun pyritään siihen, että saadaan toimitusvarmuutta turvallisuutta alueellemme. Se on tärkeä meille kaikille. Eli rajoja ylittävät energiavirrat, kaupankäynti ovat näitä päätavoitteita, joita meillä pitäisi olla yhteistyössämme ensi seuraavien vuosien aikana. Kiitoksia vielä kerran tuestanne ja toivottavasti voimme jatkaa tätä yhteistyötä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Bessin Begai, joka edustaa Kosovon parlamenttia. Thank you very much. Kiitos. Kovasti arvostan tilaisuutta ja mahdollisuutta, jonka olemme saaneet tulla puhumaan tänne Euroopan parlamenttiin ja puhumaan yhteistyöstä, kokemuksistamme. Ja me puhumme nyt EU-lainsäädännön täytäntöön panosta ottamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Täytyy varmistaa se, että paitsi ottaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä tai lainsäädännön eh, istuttaminen eh, maissamme, niin eh, erityisesti meidän täytyy lähentyä Eurooppaa ja alueidemme täytyy lähentyä, koska meillä on hyvin paljon yhteistyötä ja sopeutumista myös alueillamme. Kosovossa kolmas paketti on hyväksytty, eli me voimme tässä nyt merkitä, että lainsäädäntö on otettu, otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta nyt meidän täytyy täytäntöönpanna lainsäädäntö käytännössä ja sitten suuri haaste meillä on tietenkin tämä alueellinen energiavirta. Sanon tämän, koska Kosovo ja Albania tukivat Saksan tuella olemme rakentaneet 400 KVn linjan Kosovo ja Albanian välillä, koska jossain vaiheessa haluamme Albanian kanssa integroidut energiamarkkinat. Tämä oli miljoona investointi, mutta ei toimi. Ei toimi, koska alueellista yhteistyötä ei ole ja yhteistyölle on esteitä. Esimerkiksi Kosovon jäsenyys eri tahoissa, eli tämä oli ehtona, ehtona sille, että serbialainen yhtiö voitaisiin Kosovon lainsäädännön mukaan rekisteröidä Kosovossa, mutta näin ei ole tapahtunut ja tämä on kyllä hyvin, hyvin tärkeä haaste meille kaikille. Eli miljoona investoinnit ovat nyt tällä hetkellä on tehty, mutta energiavirtausta ei tapahdu ja kansalaiset ja yritykset maksavat nyt kovasti. Ja näin vetoaisinkin Euroopan parlamenttiin, että tukisitte, ja tiedän, että tämä ei ole teidän käsissänne suoranaisesti, mutta että tukisitte sitä, että tämä jäsenyyden ei aina tarvitse olla ehtona. Sehän ei ole Kosovon toimielinten käsissä kuitenkaan. Kopats tässä mainitsi myös kiistojenratkaisumallin. ratkaisumallin Ministerineuvostolla on tällainen jollain tavoin, mutta sekään ei ole, tai sen päätökset eivät ole laillisesti sitovia. Eli tulevaisuudessa, kun puhutaan muutoksista energiasopimuksessa, niin täytyisi kyllä pohtia vielä jäsenten välisten kiistojen ratkaisua. Jos nähdään, että joku jäsen ei kunnioita sopimusta ja näin vahingoittaa koko alueen etua eikä vain yhden muun maan etua, niin kyllä sitten jotain täytyisi asialle tehdä. Sitten meillä on tämä kas, ö, putki. Me olemme tehneet yhteistyötä tässäkin Albanian kanssa ja Kosovo on osoittanut valmiutensa – olla tässä mukana, koska jos puhutaan orientaatiosta, niin meidän täytyy olla yhteydessä ja saada sitten myös vaihtoehtoja energiatarjonnassa. Ja kiitos vielä kerran siitä, että saimme tilaisuuden tulla ilmaisemaan huoliamme teille tänään. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia kovasti. Tämä on suuri ilo myös meille. Ja haluaisimme keskustella kanssanne kaikista näistä kysymyksistä, sillä teidän toiminta on meille hyvin tärkeä. Koska olette Euroopan unionin naapurusmaita. Ja yhteistyö on hyvin tärkeää molemmille osapuolille. Kiitoksia näistä kommenteista. Ja sitten muut kollegat energiayhteisön jäsenet, haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Näin niin kolmen kollegan lisäksi ei näytä olevan muita puheenvuoropyyntöjä. Näin sitten meidän jäsenemme ITRA-valiokunnassa, edustaja Turmes. Thank you, Jesse, and uh, thank you for, for organizing. Kiitoksia Jerzy. Kiitoksia siitä, että tämä kokous on järjestetty. On tärkeää, että käymme näkemysten vaihtoa meidän ja välillä Euroopan unionista ja teidän naapureiden kanssa. Minun käsitykseni on se, että energiaturvallisuudessa on kysymys investoinneista. Populismi on nostanut päätään Euroopassa Ja tällä on ollut nopeat seuraukset sen suhteen, että kansainväliset sijoittajat ovat välittömästi olleet paljon vähemmän kiinnostuneita investoimaan voimatuotantoon ainakin Jirsin henkilökohtaisen panoksen äh, seurauksena, ainakin energiapuolella, niin kauan kuin meillä ei ole täyttä jäsenyyttä, voimme pyrkiä tämänkaltaisen rakenteellisen yhteistyön avulla työskentelemään yhdessä, jotta voimme rakentaa sellaisen puitteiston, joka on vakaa ja joka äh, houkuttelee sijoittajia. Keskustelu, jota me käymme tänään, Me nyt puhuttiin uusista säännöistä energiamarkkinoilla ja markkinoiden suunnittelusta. Meidän näkemyksemme mukaan kysymys on varsinkin vesi, tuuli ja aurinkovoimasta, eli uusiutuvista energialähteistä. Ja sitten meillä on kaksi asiaa, joihin täytyy pureutua tässä erittäin joustavassa jäsenjärjestelmässä. On myös se, että meidän etujemme mukaista on mennä pidemmälle kuin rajamme. Ja me haluamme saada aikaiseksi likvidit eh, energiatuotantomarkkinat EUn alueella. Pitäisikö ne olla pelkästään EU-jäsenvaltioille olemassa vai nyt kun pyritään myös siirtymään tähän eh, suuntaan, niin pitäisikö välittömästi saada aikaiseksi likvidimarkkina-alue EUn ja sen ympäröimille jäsenvaltioille ähm, Kaakkois-Eurooppaan. Eivät sähkömarkkinat tietysti tiedä, ovatko ne EU-ssa vai sen ulkopuolella. Ja minusta henkilökohtaisesti olisi kyllä hirvittävän hyvä, jos voitaisiin tehdä yhteistä työtä sen eteen, että voitaisiin tällaiset markkinat rakentaa. Tiedän, että esimerkiksi Serbiassa nyt on jo tätä energiavaihtoa. Asiasta täytyy keskustella. Keskustelu mikä on helppo. Kaikki haluavat olla tässä johtavassa asemassa, mutta kymmentä eri tahoa meillä ei voi olla. Tarvitaan yksi tai kaksi. Miten suhtaudutte tähän? Meillä on intressimme tässä suhteessa. Toinen Kysymys koskee sitä, että kävin äskettäin uusiutuvan energialaitteita käsittelyssä konferenssissa, jossa oli tehty tutkimusta kustannustehokkuudesta uusiutuvan energialaitteiden suhteen. Ja se alue, jossa meillä on kaikkein edullisimmat uusiutuvat energialähteet, ei ole Portugali, Saksa tai Ruotsi, vaan se on Kaakkois-Eurooppa, koska teillä on suhteellisen suuri vesivoima, kapasiteetti, tai ei käytetä, kun taas suurimmassa osassa Länsi-Euroopan maita on käytetty miltei kaikki vesivoima jo hyödyksi. Ja sitten tietysti meillä on joitakin sellaisia kohtia, joissa on erittäin hyviä aurinkovoimalähteitä tai tuulienergialähteitä. Eli tuuli ja aurinkoenergia on tässä suhteessa tärkeässä asemassa myöskin. Ja ongelma, jonka olemme saaneet nähdä Romaniassa ja Bulgariassa, on, että pääomakustannukset näissä maissa tuuliturbiinin eh, rakentamiseksi ovat huomattavasti korkeammat kuin Saksassa. Eli pääomakustannukset tuuli- ja aurinkoenergian kohdassa ovat noin 4 prosenttia Saksassa, kun taas Romanissa Bulgariassa noin 12 prosenttia. Eli tällä hetkellä pyrimme EU-budjetissa tarkastelemaan sitä, millä tavalla näitä pääomakustannuksia voitaisiin madaltaa. Kysymykseni onkin teille, että onko teidän mielestänne tällainen väline, jonka avulla uusit energialähteisiin tehtäviä investointien kustannuksia voitaisiin madaltaa, auttaisi myös uusia valtioita, jotta ne voisivat hyötyä äh, edullisimmista välittömistä rahoitusmahdollisuuksista. Eli energiamarkkinat, millä tavalla voidaan tehdä yhteistyötä. Toinen kysymys koskee siis tätä pääomakustannuskysymystä äh, uusiutuvissa energialähteissä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Kohicek. Kiitoksia puheenjohtaja. On ilo kuunnella näitä hienoja puhujia. Valitettavasti realiteetit ovat hiukan erilaiset. Lainsäädäntö ja tekniset normit energiasektorilla. No, tämä on perinteinen sektori EUn jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja toisen maailmansodan jälkeen kaikki EUn jäsenvaltiot yhdistivät voimansa yhdistääkseen energia, teräs, hiilisektorit ja laativat <clears throat> yhteisiä teknisiä normeja. On ilo voida kuulla, että myös naapurimaat haluavat vakauttaa teknisesti, er, vakauttaa teknisesti energiaverkkonsa, koska niin Joskus on käynyt niin, että jopa naapuriyritys on voinut pilata koko verkon, jos ei ole pitänyt kiinni oikeasta volttimäärästä, taajuuksista ja niin edespäin. Ja on hienoa nyt nähdä, että naapurimaatkin haluavat tehdä yhteistyötä tältä kantiltakin, koska tämä on erittäin tärkeää, jotta voimme liittää verkot toisiinsa ehkäpä arvon kollega Ukrainasta. Öö, ehkä arvon kollegalla ei ole vielä kauheasti kokemusta, pitkäaikaista kokemusta, mutta noin 30 vuotta sitten Unkari yritti saada aikaan Ukrainan kautta verkkoa niin, että olisimme voineet siirtää energiaa oman maahamme No, hienoa, että nyt tämä saattaa olla mahdollista. Tietysti frekvenssien tai taajuuksien ja volttimäärien yhtenäistäminen on edellytys sille, että voimme liittää verkot toisiinsa. Rajat ylittävä yhteistyö on olennaista ja on ollut ilo voida kuulla siitä, että te olette myös kiinnostuneita huoltovarmuudesta ja kuluttajien eduista laajemminkin kuin vain Euroopan unionissa. Kyllähän meillä on huonompiakin kokemuksia, esimerkiksi Albaniasta, äh, tsekki, tsekkiläinen yritys Chess mm, on yksi esimerkki. Huoneja esimerkkejä on myös Romaniasta ja Bulgariasta, mutta meidän täytyy muistaa se, että hinnoittelun täytyy vastata kuluttajien mahdollisuuksia. Minä en ole taloustieteilijä, minulla on tekninen tausta, joten minä ymmärrän ehkä tätä teknistä puolta paremmin kuin ne suuret johtajat, jotka, joiden näkökulmat ja intressit ovat erilaiset. No, joka tapauksessa uudistuvat energialähteet eivät ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin koska tarvitsemme myös aika paljon sähköä Euroopan unionissa. Esimerkiksi täällä Brysselissä omankin vierailunne aikana olette nähneet viisi kertaa sadetta ja viisi kertaa aurinkoa. Jos turvaudutaan vain aurinko, aurinkoenergiaan, niin saattaa tulla ongelmia tuotantoon tuotannossa on suuria piikkejä, kun aurinko pilkahtaa pilvien takaa ja sitten tuotanto laskee, kun tulee sadessää. Sama pätee tuulienergiaan. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun me otamme käyttöön tällaisia asioita. Mitä tulee veden mahdollisuuksiin tai biomassan mahdollisuuksiin, niin ne ovat oma luku sinänsä, koska ne saattavat auttaa mm, tällaisina huippuaikoina esimerkiksi aamuisin tai iltapäivisin. Niin ne voivat avittaa sivutuotannossa. Eikä pidä ihan sokeasti noudattaa mitä tahansa suositusta. Kuten sanottu, on oikein suuri <clears throat> ilo minulle nähdä, että olette osa tätä yhteisöä ja että tällä yhteisöllä on hyvä tulevaisuus edessään ja on ilo voida tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Uh, <clears throat> uh, thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Minäkin lisäisin tähän muutaman kommentin. Mainitsitte kolmannen energiapaketin. jota täytäntöön pannaan täysin tai miltei täysin useissa sopimusmaissa. Se on tärkeää investoinneille ja sillä yhteistyöllä, jota Euroopan unioni ja näiden energiayhteisön maiden välillä tehdään. Se on erittäin tärkeä paketti Euroopan unionin sisämarkkinoille ja meidän yhteisille markkinoillemme – On erittäin tärkeää, että täytäntöönpanoitte täysin tätä pakettia. Lisäksi mainittiin tässä täytäntöönpannossa myös se, että äärimmäisen tärkeitä ovat myös yhteisen markkinamme näkökulmasta katsottuna nämä verkot ja niiden yhteensopimus, jos halutaan aivan rajat täysin. Kolme kysymystä vielä. Kysymys, joka koskee juridista kuilua rajalla. On tärkeää täyttää tämä puute. Ja sitten jotkut sopimusmuutosehdotukset ovat tärkeitä. Toinen tärkeä kysymys koskee sitä, että ei pelkästään toimintani Asarissa, vaan myös muissa eurooppalaisissa instituutioissa on tärkeää. Ja ehkä viimeinen kysymys. Euroopan yhteisön tuomioistuin. Jos halutaan avata markkinat investoinneille maissa – ja käyttää tarjontareittejä vaikkapa kaasun kohdalla jostain maista, niin tässä suhteessa on tärkeää, että meillä on samankaltaiset suhteet tutkimuksiin ja päätöksiin, joita niiden pohjalta tehdään. Ja ymmärrän, että ei tämä suinkaan ole helppoa, mutta jos voisitte selvittää, mikä teidän näkemyksenne yleisesti ottaen on tämän kaltaisessa asiassa, niin se olisi hyvä. Sillä meidän tulisi askel askeleelta mennä pidemmälle. Aivan kuten Euroopan unionin tapauksessa tilanne on, niin me kykenemme hieman helpommin integroimaan tämän tilanteen, sillä tämä on aika selkeästi meidän kansalaisten edun mukaista ja he näkevät tämän edun. He eivät välttämättä ole geopolitiikasta kiinnostuneita, vaan kiinnostuneita siitä, että kaasuhana ei kierretä kiinni. sairaaloihin, asuntoihin ja niin poispäin. Eli tästä näkökulmasta katsottuna yhteistyö ja toiminta molemmin puolin se, että siinä mennään mole, samaan suuntaan on tärkeää myös kansalaisillemme. Ja tekin voitte toimia tässä hyödyllisesti, kuten mainitsin, myös tältä tarjontapuolelta. Hyvät kollegat, haluaisitteko lisätä jotain sopimusosapuolten puolesta meidän kommenttiemme seurauksena Onko teillä lisättävä? Niin, haluaisitteko vielä käyttää puheenvuoron? Ukrainan kollega, olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitos oikein paljon sitä, että nostitte esiin tämän kysymyksen. Mainitsitte eh, Länsi-Ukrainan eh, sähkö yhteyden. Osa Ukrainaahan on yhdistetty Euroopan unionin verkkoon. Bustenin saari tämä on nimeltään eh, se on hyvin tärkeä toivottavasti tulevaisuudessa ja auttaa näin koko Ukrainan yhdistämisen verkkoon, jos ei nyt ihan niin nopeastikaan, niin silti on hyvä, että meillä on tällaisia fasiliteetteja käydä kauppaa mm, ja näin voimme sitten säästääkin ja ehkäpä tämä auttaa joskus Eurooppaa, hyödyntää joskus Eurooppaa ja joskus Ukrainaa. Meille Nämä back-to-back-fasiliteetit ovat tärkeitä mm, siinä mielessä, että kun ajatellaan Ukrainan mm, kotimarkkinoiden sähkön hintaa, niin meillä hinta on nyt korkeampi kuin Euroopassa ja tämä tietenkin mm, tarjoaa Euroopalle mahdollisuuksia käydä kauppaa Ukrainassa ja tarjota meille tätä. Meille tämä olisi tärkeää, koska matalampi kuluttajahinta jos annamme Euroopan, eurooppalaisille toimijoille mahdollisuuden käydä kauppaa Ukrainassa, niin sittenhän tämä hyödyttää molempia osapuolia. 14 miljoonaa kansalaista isossa maassa me kuitenkin on. Ja voimme tosiaan auttaa toinen toistamme. Kun sitten puhutaan vihreästä sektorista, niin Ukrainassa meillä on aurinko- ja tuulienergialle kaikkein korkeimmat syöttötariffit ja meillä on investointipuumi tällä hetkellä tästä syystä meneillään. Ja niin kuin kollegoille sanoin, niin vihreä sektori on tärkeä, mutta samalla tarvitaan tasapainoa. Sitten meillä on vielä eurooppalaisille kumppaneillemme toinenkin ehdotus. Meillä on valtioomisteinen hiilivoimala, yhtiö, jolla on Ukrainassa kolme voimalaitosta ja nyt mahdollisesti tilanne on muuttumassa. Meillä on suuret markkinat Euro- Ukrainassa ja tilanne elää ja energiaviralle mahdollisesti tulevaisuudessa syntyy uusia mahdollisuuksia myynnille myös Euroopassa. Eli tällainen rajat ylittävä yhteistyö on meille aivan elintärkeää, hyvin hyvin tärkeä ja uskon sen tulevaisuuteen. Me voimme olla hyviä kumppaneita niin kuin olemme kaasualalla jo olleetkin. Ja toivon, että näin kun sitten paljon kaasua tarjoamme, niin olemme va- vakaa, luotettava kumppani. Kiitos vielä kerran ja toivon, että tällaisia kokouksia voidaan järjestää jatkossakin ja kiitos sihteeristölle, joka auttoi meitä luomaan yhtäläiset säännöt kuin mitä Euroopassa on, koska eri säännöt eivät olisi kyllä olleet hyväksi yhteistyötä silmällä pitäen. Tekninen yhteistyö on yksi asialainen yhteistyö toinen, eli yhteistyö kaikilla aloilla voi todella olla hyödyksi. Ja nyt meillä on hyvät mahdollisuudet investoinneille, joten tervetuloa vaan markkinoille. Uh, European investments in the, uh, Eurooppalaiset investoinnit Ukrainan kaasuputkin esimerkiksi ovat myös tärkeitä. Ja jos Euroopasta lainsäädäntöä täytäntöönpanoa, niin se on paljon helpompaa. Sähkö, kaasuputket. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Moldovan, Kosovan kollegamme. Thank you once again, and I, I thank... Kiitoksia vielä kertaalleen ja haluan kiittää parlamentin jäseniä siitä, että olette mukana täällä esittävät kantoja ja kysymyksiä. Mitä tulee näihin siirtosopimuksiin, niin meillä on joitain siirtosopimuksia. Kaikilla alueilla mailla ei ole. Esimerkiksi tällaista siirtosopimusta ei ole vielä Makedonian kanssa, ja me laadimme juuri tällaista sopimusta Serbian kanssa. Tämä on aikamoinen este, koska me olemme suunnitelleet investointeja siirtoverkon päivittämiseen ja parantamiseen. Eikä ole mitään järkeä tehdä investointia vain yhden maan osalta, siinä ei ole järkeä. Joten nyt me teemme työtä kahdella rintamalla. Ensinnäkin teemme investointeja ja käytämme oikeastaan aika paljonkin aikaa siirtolinjan laatimiseksi Albanian kanssa. Kesti kymmenen vuotta ennen kuin tutkimustasolta päästiin investointien tasolla ja tällä hetkellä pyrimme myös vapauttamaan markkinoita. Ja vaikka me olemmekin, olemmekin yksityistäneet jakelun, niin meillä on edelleen paljon <clears throat> ongelmia privatisoinnin kanssa maan sisällä. Ja me yritämme selittää ihmisille, että tässä ei ole kyse verkon yksityistämisestä, koska kyse on säännellystä yhtiöstä. Ei tämä tarkoita sitä, että niin mitä tahansa investointeja voidaan, kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa investointeja, ja mitä tulee juridisiin aukkoihin, niin kyllä sellaisia on. Meillä on ainakin aukkoja lainsäädännön täytäntöönpanossa, vaikka itse lakeja olisikin. Me olemme nyt vielä rakentamisprosessissa. Tällä hetkellä me olemme suunnitelleet tai rakentaneet tällaista kylmälaitosta. Ja minä itse olen ollut mukana tässä ja kun ajattelen, minkälaisia kokemuksia minulla on ollut Maailmanpankin kanssa ja muiden rahoituslähteiden kanssa, niin ongelmia on kyllä ollut ja olen pääministerillekin selittänyt, että ei tällaisten instituutioiden kanssa päästä puusta pitkään, koska aina kun kantamme lähentyvät, niin jossain vaiheessa kansalaisyhteiskunta tai muut puuttuvat asiaan. <clears throat> Eli jos me pystymme varmistamaan huoltovarmuuden, niin siihen täytyy sitten saada myös paljon muuta mukaan. Ja kolmas asia, mikä, kolmas asia, mikä on tärkeä vakaudelle ja energian kululle ja liikkumiselle on se, että meidän täytyy saada aikaan yhteenliittymiä eri laitosten välille, koska jos me emme saa esimerkiksi Kosovan markkinoista vastuussa olevaa siirtoviranomaista mukaan tähän samaan peliin, niin vaikeahan tästä tulee. No, valitettavasti nämä energia-asiat eivät ole kauhean suosittuja uudistuvia energialähteitä, niihin, ni, niiden, niitä kohtaan <clears throat> ei ole kauhean suopeita. Saksa on ollut hyvin aktiivinen tällä saralla menneisyydessä. Nyt se pohtii aivan uusia strategioita. Ja jotta me voisimme tehdä yhteistyötä ja jotta voisimme nähdä yhteisen tulevaisuuden, niin meidän täytyy saada teidänkin kokemuksi, tietoa teidän kokemuksistanne ja saada ne sovellutettua myös, tai niitä täytyy voida käyttää hyväksi myös Kosovan markkinoilla, eikä ainoastaan Kosovon, vaan koko alueen markkinoilla, koska tämän alueen täytyy olla yhteen toimiva Euroopan unionin kanssa. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, uh, let me... Kiitoksia. Haluaisin keskustelun pohjalta lisätä, että kun puhutun oikeusperustasta, niin toiminta eurooppalaisissa instituutioissa riippuu teidän energiayhteisönne säännöstöstä. Eli usein kysymys on siitäkin, että muutetaan teidän sopimustanne ja jonkun verran on ollut ehdotuksia sen suhteen, miten se tulisi tehdä. Ja näin näiden instituutioiden, muun muassa Asarin kanssa, voidaan tehdä yhteistyötä. Kollega Turmas seuraavana. Cost of renewables. No niin, uusiutuvien energialähteiden kustannuksesta. Hyvä uutinen on se, että uusiutuvat olivat kalliita aiemmin, mutta eivät enää ole kalliita. Eli ongelma, jos te <clears throat> käytätte syöttötariffia, <clears throat> se täytyy sitten sopeuttaa näihin laskeviin hintoihin ja tämä oppi on kyllä saatu myös täällä Euroopassa ja välillä meiltä meni liikaa aikaa hintojen laskemiseen, koska investoijathan voivat saada valtavat marginaalit, jos siirtyvät uusiutuviin. Ja jos teillä on tuki, ohjelmia, tukimalleja, niin teillä täytyy olla joustavuutta niiden leikkaamiseksi. Sitten meillä on toinen mallien tiedä, miten se toimisi energiaa yhteisön tasolla, mutta voitaisiin järjestää vaikkapa jotain seminaareja tai työryhmiä niin, että voitaisiin mm, suunnitella tarjouskilpailuja esimerkiksi tuulimylleille tai muuta. Näin voi sitten saada lisää kilpailua eri investoijien, sijoittajien välillä ja saisi reilumman hinnan. Sitten hiilestä. EU-ssa käydään ihan samaa keskustelua. Kysymys on se, että kaikki asumme samalla planeetalla ja meillä on pari sinne ilmastosopimus. Ja kyllä meidän täytyy olla rehellisiä. Ei hiilellä ole tulevaisuutta. Mm, koska meillä on vain yksi planeetta ja paljon enempää hiiltä ei voi polttaa. Ja tämä tekeekin asiasta niin hankalan e, sijoittajille, jos maassa – ei ole 15-20 vuoden strategiaa, tulevaisuuden strategiaa siitä, mihin halutaan mennä, niin ei investoija lähde kyytiin vain muutaman vuoden äh, näkymät mielessään, vaan on hyvin varovainen. En tiedä, miten tämä voitaisiin hoitaa, mutta EU-tasolla joka tapauksessa olemme tällä hetkellä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa suunnittelemassa jo vuotta 2030 energiatehokkuudesta, uusiutuvista yhteyksistä ja ilmastonmuutoksesta. Ja teemme tämän juuri siitä syystä, että luomme näkyvyyttä yksityisille sijoittajille, koska jos yksityiset sijoittajat tietävät, että Bulgaria vaikkapa haluaa niin ja niin paljon tuulienergiaa, niin ja niin paljon aurinkoenergiaa osuudeksi tulevien kymmenen vuoden aikana, niin sitten hän saattaa kiinnostua osallistumaan vaikkapa tarjouskilpailuun Bulgariassa. Oletteko käynnistäneet keskustelut siitä, että voitaisiinko energiayhteisössä ennakoida sitä, että mikä on seuraavaan askeleen eurooppalainen lainsäädäntö, eli pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategiat, jotka tietenkin antavat investoijille sijoittajille signaaleja siitä, mihin päin markkinat ovat suuntaamassa. Uh, uh, Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollega Turmisen kanssa. Ehkäpä teille olisi rohkaisevaa se, että, että monissa asioissa saataisiin täysi yhteistyö. Hän on oikeassa siinäkin, että ei polteta liikaa hiiltä, mutta ei se merkitse sitä, että ei hiiltä ollenkaan. Yleisesti ottaen siis meidän tulisi myös keskustella kaikista näistä kysymyksistä. Yleisesti ottaen Turmesin lähestymistapa on hyvä. Meillä on Pariisin sopimuksemme. On tärkeää meille pohtia tulevaisuutta. Mutta ei ehkä toimi liian nopeasti tässä suunnassa. Myös jotkut eurooppalaiset jäsenvaltiot saattavat joutua tässä suhteessa hankaluuksiin, ettei pelkästään te sopimusosapuolia. Täällä oli vielä puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Teidän nimenne oli Filip äh, Vukovic Montenegrosta. Olkaa hyvä. Hvala. Drago mi je što imam priliku da se obratim ovom visokom domu. On oikein hienoa, että sain mahdollisuuden puhua tässä arvovaltaisessa kokouksessa. Ihan alkuun haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, minkälaista tämä yhteistyö energiayhteisön kanssa on ollut. Janesko Kopacz, joka on puheenjohtaja, on tehnyt kanssamme erittäin hyvää yhteistyötä ja olemme hyvällä tiellä. Pyrimme ratkaisemaan ongelmia askel askeleelta ongelmia, joita energiasektorilla on havaittu. Monet <clears throat> energiaongelmat liittyvät nimenomaan Montenegron talouteen. Itse olen kaivosinsinööri ammatiltani. Minulla on myös tohtorin tutkinto kaivannaistoiminnasta ja olen ollut myös hiile, hiilikaivostoiminnassa mukana – ja muistuttaisin teitä siitä, että hiili edustaa noin 54 prosenttia sähkön kokonaistuotannosta maailmassa. Myös USAssa tämä suhdeluku on tärkeä. Eli emme me voi otaksua, että lyhyellä aikavälillä 510 vuodessa hiilen osuus sähkön tuotannossa väheny, vähentyisi radikaalisti. Kaikki energia-alan asiantuntijat tietävät tämän. Eli meidän täytyy tehdä työtä hiilen osuuden vähentämiseksi, hiilen käytön vähentämiseksi. Ja tämä edellyttää parempaa energiatehokkuutta ja uusia energiainstallaatioita, uusia energialaitoksia, joiden lämmöntuotantokapasiteetti on suurempi, erityisesti jos lähteenä käytetään hiiltä, on suurempi kuin aiempi. Kaikki energia, uudistuvien energialähteiden ja muodot, olipa kyse tuulivoimasta, biomassasta ja niin edespäin. Kaikkia muitakin tietysti halutaan käyttää silloin, kun se on taloudellisesti perusteltua. Montenegrossa <clears throat> voimme ehkä odottaa erittäinkin hyviä tuloksia, kun puhutaan direktiivin soveltamisesta. Ja meillä on 30 prosentin tavoite, kun puhutaan uudistuvien energialähteiden käytöstä tällä hetkellä ja tavoittelemme pidemmällä aikajänteellä jopa 40 prosenttia. Tämä on tavoite, jonka olemme asettaneet itsellemme ja toivomme, että voimme mahdollisimman paljon käyttää käyttää uudistuvia energialähteitä tulevaisuudessa. Montenegro on pieni maa, meillä on aika maltilliset, kohtuulliset energiatarpeet, mutta ää, äh, joka tapauksessa ää, äh, <clears throat> meillä on nyt sellainen tilanne, että italialainen ää, äh, energiayhtiö on ää, asentamassa jo kaapelia Adrianin mereltä meidänkin maamme kautta. Kyse on putkesta, jonka rakennelmasta, jonka avulla Balkanin maista tuodaan energiaa Italiaan. Tietysti me haluamme käyttää mahdollisimman vähän hiiltä, e, haluamme vähentää NOx ja rikki yhdisteiden pääsemistä ilmastoon. Toki me kaikki elämme samalla planeetalla ja meillä täytyy olla samat tavoitteet, mutta kun puhutaan tällaisista pienistä äh, valtioista, kuten vaikka meidän äh, maamme, niin tällaisilla äh, mailla ei ole mahdollista tehdä suurisuuntaisia suunnitelmia lyhyessä ajassa – me toki haluamme suunnitella tulevaisuuttamme, mutta tällaisen, jos, jos tällainen pieni maa liittyy yhteisöön, joka kattaa miljoonia ihmisiä, niin kyllä meidän, <clears throat> me tietysti haluamme päästä tämän yhteisön jäseneksi, aivan kuten Natonkin jäsenyyden kanssa on asialaita, niin me haluamme tietysti noudattaa kaikkia yhteisiä kriteerejä, mutta se vie meiltä vähän enemmän aikaa. Kiitoksia hyvä kollega näistä kommenteista. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten ehkäpä, tai ehkäpä Euroopan komissio haluaa käyttää puheenvuoron. Rodrik von Forst, Kopec on itse asiassa käsittääkseni myös Euroopan komission jäsen. Te olette Brysselin osa meidän Euroopan komissiotamme, joten jos haluaisitte antaa meille kommenttejamme ja vastauksia näihin kysymyksiin, vaikka tämä nyt olisikin sisäinen keskustelu kahden Euroopan komission kollegan välillä. Olkaa hyvä. Thank you, Professor Busak, for, um... Kiitokset eh, professori Busek eh, puheenvuorosta. Janes Kopac eh, ja minä, emme nyt ole sentään ihan kollegoita, minä olen energia pääosaston kansainvälisen suhteiden ja laajentumisen osastolta. Ja johtaja Kopac ja hänen tiiminsä tekevät aika erilaista työtä erilaisen toimielimen puitteissa – mutta se, että johtaja Kovac, niin kuin hän alussa sanoi, energiayhteisösihteeristä on kuin komissio Brysselissä. Mutta ei kuitenkaan ihan sama sentään. Mutta tämä nyt on tällainen pieni yksityiskohta. Ihan lyhyt puheenvuoro minulta. Haluan vain tässä todeta, että keskustelu, mielipiteiden vaihto jota nyt tässä iltapäivän mittaan on käyty. Aivan oikein osoittaa haasteet ja hankaluudet, mutta myös sen hyvin palkitsevan työn, jota energiayhteisön sihteeristö yhdessä komission kanssa tekee. Tässä nimittäin nyt puhutaan sen varmistamisesta, että nämä kahdeksan tai pian yhdeksän energiayhteisön sopimusosapuolivaltiota tekevät monia ponnisteluja nieläkseen ja sulattaakseen EU-lainsäädännön. Ja niin kuin tässä Kosovon edustaja hetki sitten totesi, niin täytäntöön panokuilu on vielä olemassa erityisesti hänen maassaan tietyiltä osin. Eli Paljon tässä työtä on käynnissä sen varmistamiseksi, että olemassa olevaa EU-säännöstöä otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä näissä maissa ja että se kunnolla täytäntöön pannaan. Tässä on jo hyvin paljon työnsarkaa ja minun mielestäni joukko sopimusosapuolia tekee erittäin hyvää työtä, Montenegro muun muassa yhtenä esimerkkinä. Ja muilla mailla on sitten enemmän ongelmia eri syistä johtuen mutta tämä on kuitenkin jatkuva prosessi, joka vie meiltä paljon aikaa. Se on päivittäistä työtä, eikä ollenkaan helppoa. Ja kun se ei aina mm, onnistu tai aina tapahdu ihan ajallaan, niin äh, meillä on myös tällainen mekanismi, joka sopimuksen ähm, sääntöjen pohjalta tarjoaa mahdollisuuden itse asiassa pakottaa sopimusosapuolet kunnioittamaan sitoumuksia. Paljon tässä on työtä. Samalla, ja tämä on toinen mm, seikka, jonka halusin nostaa esiin Euroopan parlamentin mm, edustaja Turmes tässä jo vetosi eh, sopimusosapuoliin, jotta ne katsoisivat tulevaisuuteen jo vuoteen 2000 30kin ja Turmes on tässä aivan oikeassa, koska tässä hän viittaa työhön, jota tehdään. Eli tehdään yhteistyötä yhtäältä EUn ja toisaalta mm, sopimusosapuolten kanssa siitä, mikä EU lainsäädännön osat mm, tulevaisuudessa tai mm, lähitulevaisuudessa tulisi ottaa osaksi kansallista lainsäädäntöä näissä maissa, koska kaikesta EU-lainsäädännöstä ei vielä ole sovittu suinkaan. Joitain puutteita tässä on. Ja sitten vielä toinen ikään kuin alakohta tähän liittyen. Olemme tällä hetkellä EU:ssa hyväksymässä puhtaan energian pakettia ja tietenkin sitten kun paketti tai sen osat on hyväksytty, niin se luo sitten sopimusosapuolimaille ihan uusia haasteita tulevaisuudessa. Joten me katsomme yhdessä sopimusosapuolimaiden kanssa mm, kohti tulevaisuutta. Ja viimeinen seikkani vielä. Osa tätä työtä tulevaisuuteen katsovaa työtä mm, liittyy siihen, että energiayhteisö valmistellaan äh, valmiiksi ottamaan vastaan tulevaisuuden asteet ja mahdollisuudet niin, että on mahdollisuuksia myös muuttaa äh, tätä energiayhteisösopimusta niin, että se soveltuisi paremmin työhömme. Ja me teemme tätä työtä sen kertomuksen pohjalta, jonka korkean tason ryhmä vuonna 2015 valmisteli. Me komissiossa puhumme Busekin kertomuksesta, koska professori Busek, tehän johditte tuota työtä. Ja yhteistyötä energiayhteisösihteeristön kanssa on tehty erityisten tarkistusten tekemiseksi tähän energiayhteisösopimukseen, jotta se olisi paremmin tulevaisuuden haasteiden tasalla. Ja nyt menen yksityiskohtiin, koska ne löytyvätkin jo johtaja Kopacin alustuksesta. Ja toivomme, että ministerineuvosto lokakuussa sitten saa edes väliaikaiset päätelmät tehtyä. Eli työ jatkuu ja olen hyvin kiitollinen energiayhteisö sopimusosapuolimaille niiden valmiudesta ja halukkuudesta ja avoimuudesta mm, tehdä yhteistyötä kanssamme. Kiitos. Thank you. Mm, um, uh, for, for your... Kiitoksia. Kiitoksia näistä erittäin tärkeistä kommenteistanne. Mainitsitte tämän mietinnön, jossa olin rinnakkaisesittelijänä. Meillä oli kolme parannustasoehdotusta, tai ehdotusta siis parannukseksi energiayhteisön osapuolten välillä ensinnäkin molemmissa äh, olevan lainsäädännön pohjalta ja päätösten pohjalta täytäntöönpanna kaikkea, mikä on tarpeen. Ja toiseksi oli tarpeen, että energiaministerit tekevät päätöksen. Tämä oli hieman monimutkaisempaa. Ja kolmas taso koski pitkälle meneviä ehdotuksia energiayhteisön sopimusten muuttamiseksi. Eli kolme eri tasoa ja muutokset kahdella ensimmäisellä tasolla voitiin käyttöön ja täytäntöön pantiin sopimusosapuolten toimesta. Ja nyt olemme kolmannen tason edessä. Tämä oli siis kolme vuotta sitten tämä tilanne, ehkä meillä on muitakin ehdotuksia. Ja nyt sitten puheenjohtaja Janus, olkaa hyvä. President. Uh, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti vastata muutamiin kysymyksiin, joita parlamentin jäsenet ovat esittäneet. Turmes mainitsi kaksi asiaa. Ensinnäkin kauppasopimukset ja toisaalta uudistuvat energialähteet. Kun puhutaan kaupasta, niin hän kysyi, miksi me ottaisi käyttöön paikallista, alueellista kauppaa. No yhteisöhän perustettiin nimenomaan tällaiseksi organisaatioksi, joka järjestää myös paikallista kaupankäyntiä. Emme me tarvitse mitään rinnakkaisia instituutioita tai uusia ehdotuksia. uusia alueellisen yhteistyön ehdotuksia. Tämä toimii oikein hyvin. Ja me energiayhteisössä yritämme panna täytäntöön nimenomaan asioita alueellisesti. Esim. meillä on Montenegrossa muun muassa kapasiteetin allokaatiovirasto. Kaikkien oli pakko liittyä siihen. Se, sen tarkoitus oli, äh, siis se, sen perustamiseen meni vuosia, mutta nyt se toimii oikein hyvin. Serbia tosin ei osallistu siihen. Ja Euroopan unionin jäsenistä Bulgaria ja Romania eivät osallistu, mutta vaikka tämä onkin pakollista, no joka tapauksessa toteuttaminen oli aika vaikeaa. Oli paljon helpompaa kehittää ajatuksia ikään kuin tyvästä puuhun periaatteella. Ja siksi me sihteeristönä emme halunneet luoda minkäänlaista alueellista voimansiirtoa, tai vallansiirtoa pikemminkin. On tiettyjä maita tai yhteisöjä, jotka eivät halua olla sen kummemmin syvällisemmin tekemistä toiste, toinen toistensa kanssa. Täytyy muistaa, että jotkut olivat vielä 15 vuotta sitten sodassa keskenään, mutta me yritämme kehittää sellaisia kansallisia ajatuksia, ideoita, joista pikkuhiljaa tulee alueellisia Esimerkiksi tämä äh, Serbian äh, voimansiirto äh, on vetänyt puoleensa sidosryhmiä myös naapurimaista, eli näitä naapurisopimusosapuolia, ja samoin on käynyt myös EU:ssa. Ensin on ollut kansallista voimansiirtoa ja sitten on laajennettu toimintaa. Joten me yritämme houkutella kaikkia sopimusosapuolia lähtemään ainakin kahdenvälisiin ratkaisuihin. Eli niin, että on ainakin kahden maan välisiä ratkaisuja naapurimaiden kesken. Ja pikkuhiljaa tämä kehittyy. Mutta kyse ei ole ainoastaan voimansiirtomarkkinoista, on myös kyse muista markkinoista. Kaakkois-Eurooppa voi ehkä olla <clears throat> tietyllä alueella esimerkkinä eteläisen Euroopan alueelle. Esimerkiksi entisessä Jugoslaviassa asiat toimivat hyvin. Asiat eivät siis ole mustavalkoisia ja asioita tapahtuu. Uudistuvat energialähteet. Kaikki meidän sopimusosapuolemme no aiemmin jossain vaiheessa oli äh, muodikasta ottaa käyttöön syöttöhintoja. Niin tehtiin EU: ja myös sopimusosapuolten pakeilla. Nyt EU hakee halvempia ratkaisuja, tarjouskilpailuja, haluavat kiinnittää huomiota markkinahinta- ja tuotantohinta palkkion ja niin edespäin, mutta ainoastaan kolme jäsenvaltiota on toteuttanut tätä uutta järjestelmää. Meidän tapauksessamme Albania on ottanut käyttöön uuden uusia energialähteitä koskevan lain. Se on kopioitu Saksan lainsäädännöstä ja tällä hetkellä me ra- kehitämme samankaltaisia juridisia ratkaisuja muille sopimusosapuolille. Ehdotamme tällaisia, toivottavasti ne hyväksyvät, ottavat ne, ottavat ne käyttöön. Ja kun puhutaan uudistuvista energialähteistä, niin kehityskulut ovat olleet kyllä erittäin rohkaisevia. Esimerkiksi eh, Montenegron edustaja juuri sanoi, että ollaan jo kymmenen pinnaa al- alkuperäisen Mm, tavoitteen yläpuolella. Ainoastaan kolme kahdeksasta äh, on vielä epäileväisellä kannalla tästä tiestä, jolla edetään. Kun puhutaan taas tästä vallan siirtämi- voiman siirtämisestä, niin täytyy muistaa, että alueellinen yhteistyö paranee koko ajan, mutta myös, tarvitsemme myös alueellista yhteistyötä EUn kanssa. Meidän ei pitäisi ylen katsoa sitä, mitä viime talvena tapahtui. Bulgaria kielsi sähkön viennin ja se lisäsi hintoja mm, Romaniassa, Serbiassa, Montenegrossa ja niin edespäin. Tämä on eurooppalaisen akin vastaista täysin. <clears throat> Me sihteeristönä otimme vastaan äh, muun muassa Makedonialta valituksia, äh, ryhdymme toimiin ja yhdessä komission kanssa me keskustelemme tällä hetkellä tilanteesta Bulgarian kanssa siitä, miten voidaan varmistaa se, että nämä, tällaista ei tapahdu uudestaan. Eli rajat ylittävää alueellista yhteistyötä tarvitaan myös EUn valtioiden kanssa, jotta alueellinen yhteistyö voisi olla menestyksekästä. näitä erilaisia sopimusosapuolia ei voida pitää erillisinä eh, entiteetteinä keskenään. Kaakkois-Euroopassa tämä on ollut helpompaa, mutta Moldova ja Ukraina taas eh, ovat oma lukunsa. Niiden kohdalla tämä ei niin helppoa ole. Ukraina on riittävän suuri, jotta se voi luoda omat sisäiset sähkömarkkinansa. Toivottavasti onnistuvat siinä. Me annamme Ukrainalle apua tässä asiassa. Ja tärkeää on myös se, ehkäpä kaikkein tärkeintä on se, että ei ryhdytä liian nopeaan synkronointityöhön, koska se ei välttämättä ole teknisesti mahdollista, kun ajatellaan Manner Eurooppaa, vaan pyritään äh, rakentamaan tällaisia back-to-back-asemia niin, että saadaan edes jonkin verran sähkön vaihtoa. Pyrimme luomaan kilpailuympäristön, joka on sopiva ja joka toimii myös sähkö, sähkön alalla. Professori Busek mainitsi kolme aluetta. Yksi on tämä, ovat nämä juridiset aukot, porsaan reijät. Parlamentin jäsenet keskustelivat muun muassa kaasun toimintavarmuudesta. Komissio on pyrkinyt ylittämään nämä juridiset porsaan reijät artiklan 50 avulla, mutta neuvoston oikeudellinen yksikkö ei tätä tukenut. Sikäli kun tiedän, niin neuvosto sanoi, että tällainen uusi lauseke on ihan ok, mutta ei asetuksessa. Ensin tarvitaan kansainvälinen sopimus No, kansainvälinen sopimus tässä tapauksessa on energiayhteisösopimus, eli tähän sopimukseen täytyy nyt saada jonkinlainen switch on-lauseke. Se on ainoa tapamme toimia, ei se helppoa ole. Ajatelkaapa, miten te itse Euroopan unionissa toimitte, kun joudutte muuttamaan Lissabonin sopimusta. En nyt ihan suoraan vertaile näitä asioita keskenään, mutta samankaltaisia haasteita meillä on. Ja toivottavasti saamme tämän asian <clears throat> tehtyä tämän vuoden aikana. Sitten syvempi integraatio. Euroopan unionin instituutiot. No, joku voisi ajatella, että ne toimivat samalla tavalla keskenään, mutta eivät. Meillä on ASER, sillä on mahdollisuuksia osallistua kolmansien maiden kansallisten sääntelyviranomaisten äm, toimintaan. Ja tällaisia entiteettejä on kutsuttu, kutsuttu muun muassa Montenegron edustajia on kutsuttu Aserin ää, äh, toimintaan. Serbian sääntelijä, sääntelyviranomainen pyysi päästä mukaan, mutta Serbia ei tällä hetkellä vielä voi osallistua. Eseillä on myös jäseniä energiayhteisön jäsenien joukosta. Myös Albaniasta tuli jäsen viime kuussa. Ainoastaan Kosovo, Ukraina ja Moldova eivät ole vielä liittyneet. Kosovo voisi tulla jäseneksi, mutta tällä hetkellä Serbian siirtojärjestelmän operaattori on pannut kapulan rattaaseen. Ja, no, joka tapauksessa mm, toivomme, että tällainen osallistuminen olisi mahdollista. NOG ei kuitenkaan ole avoin. Ne, siellä ei oteta vastaan uusia jäseniä, jotka eivät ole EU, e-, e-, e EUn jäseniä. Olemme pyytäneet heitä muuttamaan sääntöjään, koska tietyt sopimusosapuolet, esimerkiksi Ukrainaan siirtojärjestelmäoperaattori on erittäin sitoutunut yhteistyöhön ja se on myös tunnettu. Se on mukana NOGssä tarkkailijana, mutta ei täysjäsenenä, eli siellä ollaan ihan eri linjoilla avoimuuden suhteen. Sitten lainsäädännön noudattamisen valvominen. No, en ole ihan varma, miten paljon olen yhtä mieltä teidän kanssanne tästä asiasta. Sopimusosapuolet tietysti haluaisivat olla paremmin mukana ja enemmän mukana, mutta toisaalta heidän tulisi myös ottaa kontolleen enemmän vastuuvelvollisuuksia. No, en nyt aio porautua yksityiskohtiin. Sanoisin vain, että jos oikeudellista integraatiota ei saada aikaan, niin siis on muistettava, että äh, sopimusosapuolet ähm, eivät voi ilman tällaista äh, täysimittaisesti toimivaa sisäistä energiamarkkinaa äh, Ukrainassakin tai muualla, Euro- muualla niin <clears throat> me emme voi toimia täysin, täysin palkein me, meillä on siis tärkeitä haasteita edessämme. Ehkäpä nämä, perus, nämä sopimusmuutokset ovat kaikkein suurimpia. Thank you. Kiitoksia kovasti, hyvä pääjohtaja. Kiitoksia kaikessa tänne valiokuntakokouksemme aikana. Kaikki tapaamme 15 minuutin kuluttua parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Itrevaliokuntana kokoonnumme 18.5. äänestämme Strasbourgissa torstaina, torstaaamuna. 29. ja 35. on ihan tavallinen Brysselin itrevaliokunnan kokous. Kiitoksia vielä kerran kaikille. Näin kokouksemme päättyy. Olemme yhden minuutin myöhässä ja tulkit ovat edelleen täällä. Kiitoksia siitä kovasti. Kaikkea hyvää. Nähdään teidät ensi kerralla Brysselissä ja 15 minuutin kuluttua myös.